Dear colleagues. Hyvät kollegat, on aika aloittaa valiokunnan kokous ja keskustelu varapääjohtaja Ladislav Mikon kanssa. Hän vastaa elintarviketurvallisuuskysymyksistä Sante pääosastolla. Keskustelemme hormonallisen haitta-aineisen sovellettavista tieteellisistä perusteista. Ennen kuin aloitamme kokouksen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi valiokuntaamme vierailijaryhmän. Kollegamme Kiseke on heidät tänne kutsunut. On hienoa toivottaa tänne tervetulleeksi kansalaisyhteiskunnan jäseniä. Ja se on myös hyödyllistä meille. On hyödyllistä antaa teille mahdollisuus nähdä, miten teemme työtä täällä parlamentissa. Kiitos vierailustanne. Nyt voimme aloittaa keskustelun antamalla puheenvuoron varapääjohtaja Mikolle. Ja sitten aloitamme normaalin keskustelumme. Olkaa hyvä. Chair, good afternoon, uh, honorable... Kiitos. Hyvää iltapäivää, hyvät Envi-valiokunnan jäsenet. On hienoa saada keskustella teistä edistyksestä, mitä tulee hormonaisiin hoitoaineisiin sovellettaviin tieteellisiin perusteisiin. Minun alustukseni tavoitteena on tänään selittää, minkälaisia muutoksia olemme tehneet alkuperäiseen luonnokseemme, josta keskustelimme 18. marraskuuta jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme taata mahdollisimman suurimman avoimuuden. Tämä luonnos julkaistiin jo komission verkkosivustoilla ja kaikki voivat tutustua niihin. Olemme jo teknillisellä tasolla tavanneet useita kertoja ja olemme teidänkin edustajien kanssa puhuneet tästä hyvin arkaluontoista kysymyksestä. Tämä näyttää, miten tärkeä tämä kysymys on teillekin. Kuten tiedätte, kes- keskustelu hormonaalista haitta on tullut hyvin poliittiseksi ja komissiota on joskus syytetty siitä, että se ei tarpeeksi suojele ihmisten terveyttä ja ympäristöä omilla kriteereillään, mutta voin sanoa, että tämä ei ole töttä. Ehdottomamme kriteerit säilyttävät ympäristön ja terveyden suojelun korkean tason biosidi lainsäädännössä. Lisäksi nämä kriteerit ovat askel vahvempaan EU-politiikkaan hormonaalisten haitainen kohdalla, sillä nämä väliaikaiset kriteerit, jotka ovat tällä hetkellä voimassa, eivät ole sopivia tarkoituksensa ja ne pitää korvata paremmilla kriteereillä mahdollisimman paljon. Haluaisin kuitenkin vastata eri osapuolten huolenaiheeseen ja siksi komissio on teen kaikkeensa parantaakseen luonnosta ja selkeyttääkseen tekstiä. Ensinnäkin jotkut teistä olivat huolestuneita, huolestuneita siitä, että komission ehdottamat, ehdottamat kriteerit koskivat vain tiedettyjä vaikutuksia ihmisissä eikä oletettuja eh, vaikutuksia. Me olemme halunneet tätä asiaa selventää. Jotkut ovat sanoneet, että me vaadimme korkeita todistetasoja. Näin ei ole, sillä tietoja... Ah, hetkinen, no, otan tulkkauksen huomioon. Pyydän anteeksi. Eli on myös kyselty todistustaakasta. Tiedot Eläintesteistä ja in vitro-testeistä on, niitä on vaadittu kesäkuun kriteereissä, mutta tekstin selkeyttämiseksi kriteerien kohdalla olemme ehdottaneet, että muutet, äh, vastaan sanat known to cause adverse effect ja olemme ehdottaneet sen sijaan muotoa show an adverse effect eli näyttää haittavaikutus. Tämä muotoilu on myös merkintälainsäädännössä human, uh, mukana, eli niissä hormonaaliset haitta-aineet kuuluvat kategoriaan 1A, jos todisteet perustuvat ihmistesteihin 1B-kategoria, eli oletettu karsinogeeni otetaan käyttöön, kunnon kyse eläintesteistä, eläinkokeista. Muutoin voidaan ymmärtää väärin se, että hormonaaliset haitta-aineet merkittäisiin näin. Lisäksi on selvennetty jo aikaisemmin tekstissä, että hormonaalisen haitta-aineiden tunnistaminen voi perustua eläinkokeisiin, eikä tarvitse välttämättä olla todisteita haittavaikutuksista ihmisissä. Eli juuri tätä te vaadittekin. Näin siis kaikki hormonalliset haitta-aineet katetaan näillä kriteereillä. Toivottavasti nämä selvennykset ovat hyödyllisiä teille, sillä on hyvin tärkeää korostaa, että, eh, että emme halua todellakaan minkälaisia vääriä tulkintoja. Eli me käytämme muotoilua saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, jotta voimme ne noudattaa olemassa olevan lainsäädännön muotoiluja, juuri niin kuin tekin olette aikaisemmissa keskusteluissa vaatineet. Jotkin teistä olivat myös huolestuneita siitä, että hormonallisten haitta-aineen tunnistaminen perustuisi vain tutkimuksiin, jotka on tehty kansainvälisten tutkimuspöytäkirjojen vaatimusten mukaisesti. Toisin sanoen on oletettu, että jotkin tutkimukset jätetään tämän arvion ulkopuolelle. Tähän huolenaiheen vastaamiseksi uudistetussa tekstissä selkeytetään, että ei ole minkälaista hierarkiaa tieteellisen todisteen, todisteiden välillä, jota voidaan käyttää hormonallisten haitta-aineiden tunnistamiseen. Mutta meillä on tietyt tietovaatimukset, eli pitää olla vertaisarvioitu arvioita ja kirjallisuutta, ja tämäkin vastaa tutkijoiden linjaa. Yleisempi lähestymistapa, jonka näissä kriteereissä, jotka komissio esitteli kesäkuussa, ovat muuttumat, muut, on muuttumaton. Eli me emme ota mitään uusia kategorioita mukaan, eikä siirtymäaikaa ole määritelty sillä komissio haluaa, että kriteerit tulevat voimaan heti, kun tämä teksti tulee voimaan. Ehdotettu tarkistus kasvinsuojeluainepoikkeuksesta. Tätä, tätä poikkeusta ei ole muutettu. Tiedän, että Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö on kannassaan sanonut, että, että komissio olisi mennyt valtuuksiaan pidemmälle. Olen hyvin tietoinen näistä huolenaiheista, mutta voin vain sanoa, mitä komission jäseneni vastasi tämän valiokunnan puheenjohtajalle Lavialle. Olemme vakuuttuneita, että artikla 78 kasvinsuojeluaineasetuksessa antaa komissiolle vallan muuttaa myös teknisiä seikkoja tässä lainsäädännössä kun otetaan huomioon tekninen edistys. Tämä lähestymistapa perustuu tämän alhaiseen altistumiseen ja tämä perustuu taas tieteelliseen tietoon. Me siis viittaamme tieteellisen tiedon tasoon ja EFSAn tutkimuksen vuodelta 2013 ja tut- myös tutkimukseen vuodelta 2014. Lisäksi mitään vaikuttavaa ainetta ei hyväksytä, ellei tiukat kriteerit täyty. Pitäisi siis paremmin heijastella tieteellistä tietoa ja varmistaa, että ihmisten terveys tulee suojelluksi. Me ta- takaamme eteen, ennen kaikkea, että erittäin vaarallisia aineita ei voida hyväksyä tämän poikkeuksen mukaisesti, vaikka altistuminen olisikin merkityksetöntä. Olemme siis 18. marraskuuta keskustelleet jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa ja suuri osa jäsenvaltioiden valtuuskunnista ei vielä ollut valmis esittämään lopullista kantaansa, vaikka komissio on yrittänyt vastata huolen aiheisiin. Ja tämä Tätä pidettiin hyvänä jäsenvaltioissa, mutta jotkin jäsenvaltiot vielä pyysivät lisämuutoksia ja jotkin jäsenvaltiot puosivat tekstiä. Jäsenvaltiolta pyydettiin kommentteja uudistettuun tekstiin huomiseen mennessä. Ja voimme muutoksella mahdollisesti ottaa jäsenvaltioiden kommentit huomioon Kuten tiedätte, jos uusista kriteereistä ei saada yhteistä kantaa aikaiseksi, nykyiset olemassa olevat kriteerit jäävät voimaan, vaikka ne eivät ole tarkoituksenmukaisia, kuten kaikki osapuolet ovat sanoneet. Ne eivät tunnista oikealla tavalla hormonaalisia haitta-aineita, joten niitä pitäisi muuttaa mahdollisimman nopeasti. Komissio luottaa siksi Euroopan parlamentin tukeen, jotta saadaan mahdollisimman nopeasti paras mahdollinen päätös hyväksytyksi näistä kriteereistä. Tällä välin, jotta emme hukkaa aikaa yhdessä Esan ja EKAN kanssa, olemme jo tekemässä suuntaviiva-asiakirjaa kriteereiden täytäntöönpanosta, jotta kriteerit voidaan panna täytäntöön heti, kun ne tulevat voimaan. Ja nämä suuntaviiva tulevat julkaistuksi nettisivuillamme. Kiitos kuuntelemisesta olen tietysti valmis nyt kuuntelemaan kommentteja ja vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitos. Ja nyt sitten kysymykset kollegoilta. Kiitos. Herra varapääjohtaja Mikko, kiitos teillekin teidän esityksestä, joka koskee komission esityksen tämänhetkistä tilaa se, että on olemassa tieteelliset kriteerit, merkitsee sitä, että Euroopan unioni ottaa uraurtavan roolin. Tämä on hyvä asia, koska meidän pitäisi olla terveyttä ja saman aikaan varmistaa se, että Euroopan talous pysyy kilpailukykyisenä. <clears throat> Minä uskon, että tässä on jo tehty hyvin tasapainoinen ja hyvä esitys ja haluaisin kolme kommenttia vielä esittää siihen. Ensinnäkin annos määrittää se, mikä on myrkyllistä. Meidän pitäisi se, mitä te missä käyttämisessä potency, eli vaikuttava määrä, ottaa huomioon, koska muuten voisi olla kysymys aineista, jotka ovat terveydellisesti mm, harmittomia, mutta maataloudessa kuitenkin ovat välttämättömiä turvallisten elintarvikkeiden tuottamiseksi. Me vahingoittaisimme pk-yrityksiä ja varantaisimme työpaikkoja ilman, että syntyy lisäarvoa väestölle. Toiseksi, Hormonallisia haitta-aineita ei voida jakaa eri kategorioihin. Siitä ei ole mitään lisäterveyden suojaa, mutta se merkitsisi lisää epävarmuutta. Sallintamenettelyt kasvinsuojeluaineille ovat Euroopassa jo kaikkein tiukimpia verrattuna tilanteeseen maailmanlaajuisesti. Jotta tämä pysyy näin, meidän pitää saada oikeus ja suunnitteluvarmuutta hyväksyville viranomaisille ja teollisuudelle. Kolmanneksi, määritelmällä, joka koskee niin sanottuja riskejä, jotka voidaan jättää huomiomatta eh, poikkeussäädöksissä, komissio on nykyisiin säädöksiin ja olemassa olevan tieteelliseen tietoon pohjoittanut sopeutuksen, ja tämä on asia, joka mahdollistaa kansainvälistä kauppaa, ja meidän pitää varmastikin tehdä tällaisia säädöksiä, jotka viime kädessä ovat sellaisia, että ne vastaavatkin VTOn vaatimuksia. Lopuksi on yllättävää, että komissio ehdotuksessaan ei ota EFSAn suosituksia eikä komission omaa vaikutusarviota. Ensinnäkin EFSA, sen mukaan hormoniset haitta-aineet pitäisi riskiarvioiden mukaan säädellä. Ja toiseksi valitussa ehdotuksessa oleva vaihtoehto on suurin vaikutus sektorillisesti maatalouteen ja kauppaan. Sen sijaan kaikki muut politiikan vaihtoehdot antaisivat saman suojan tason ympäristölle ja ihmisille, ihmisten terveydelle. Olen luottavainen sen suhteen, että komissio edelleenkin edistää kriteerien toteuttamista. Herra Mikohan muotoili tämän hyvin yksiselitteisesti täällä, sillä ei ole kenenkään etujen mukaista se, että tulee lisää viivästymistä. Me tarvitsemme valmi- suunnitteluvarmuutta ja oikeusvarmuutta kaikille osallisille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Potts. Very well, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää komissiota siitä, että komissio liikkui meidän suuntaamme, mutta pelkäänpä, että tämä on vain pieni askel siihen suuntaan, mitä tarvittaisiin – tarvitsemme edelleen erilaista lähestymistapaa. Ennen kaikkea sillä pääpuute tässä ehdotuksessa jää voimaan, nimittäin kriteerin pitäisi, kriteerien pitäisi olla horisontaalisia, mutta ne eivät ole. En, tässä pitäisi olla samat säännöt kuin lääkinnällisissä laitteissa esimerkiksi komissio, mutta sen sijaan komissio on kehittänyt kriteereitä vain tähän laidan, tätä lainsäädäntötekstiä varten, ja tämä on pääpuute tässä koko lainsäädäntöehdotuksessa. Sitten vielä muutama huomio. Te puhuitte merkit, merkityksettömän alhaisesta riskistä ja merkityksettömän alhaisesta altistumisesta, vaikka jo, vaikka hyväksyisinkin teidän argumenttinne tässä kohtaa, niin jos muistan oikein, komissio e- käytti tätä vain poikkeuksien kohdalla. Muissa tekstin osissa käytitte muotoilua merkityksettömän alhaisesta altistumisesta, ja sehän on sattumanvaraisuuteen perustava ja Tämä vaikuttaa nyt siltä, että tätä käytetään vain yhteen tapaukseen, nimittäin poikkeuslupien antamisen. Te käytätte siis muita riskiperustaisia lähestymistapoja. Minun kysymykseni kuuluu siis, kenen takia tämä muutos on tehty tekstiin? Toinen kysymykseni kuuluu, Komissio on aina sanonut, että sen pitää noudattaa VTOn määritelmiä. Komissio aina, WHOn määritelmiä, komissio on aina sanonut niin. Mutta pelkäänpä, kun katsomme tätä kohta 36522, komissio osoittaa haittavaikutuksen ja WHOn mukaan tässä pitäisi olla, että vaiheuttaa tai sen oletetaan aiheuttavan haittavaikutus. Sama pätee siihen, että komissio muuttaa WHO on määritelmää muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa tai aineella on hormonaalinen vaikutustapa. Eli komissio ei noudata WHOn säännöksiä hormonaalisista haitta-aineista. Ettekö ole se, tai eikö komissio ole sitä mieltä, että komission muutokset jättäisivät tämän ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle vaarallisia elementtejä. Eikö mielestänne nämä, tämä johdu juuri siitä, että muutatte WHOn määritelmää ehdotuksessanne? Kiitos. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi edustaja Görling. Thank you. Kiitos. Ja kiitos herra Mikolle siitä, että hän on täällä tänään. Minä haluaisin ensinnäkin toistaa kommentit, jotka tehtiin käsiteltiin valiokunnassa aiemmin. Emme ole tyytyväisiä tähän ensimmäiseen luonnokseen ja meillä on samat arvostelut tähän tai toiseenkin lausuntoon siksi, että komissio on päättänyt valita vaihtoehdon kaksi eikä vaihtoehtoa neljä, joten he, ei ole tehty mitään muutoksia, mutta huomaan, että olin vähemmistökannalla ensimmäisessä reaktiossa, enkä kylläkään odottanut, että ne olisi ollut, mutta pidän arvossa sitä, että olemme nyt tulossa kohti jonkinlaista kompromissia. Ja meillä pitää olla joukko kriteeriä, joihin me kaikki voimme olla tyytyväisiä. Ajattelen näitä erityisiä muutoksia, joita tässä uudessa luonnoksessa on huomannut, että komissio on pyrkinyt siihen, että se pyrkisi sopeuttamaan määritelmänsä niihin, joita WHOlla on. Ja ajattelen alkuperäistä tekstiä PPP-liitteessä. Tämä on niitä asioita alun perin on arvosteltu. Ja se ei tullut minulta. Ja nyt olisin kuitenkin tyytyväinen sanota, mitä komissio on nyt tehnyt näitä sopeutuksia. Mutta jotkin liitteen tekstit, jotka aiheuttavat, jos puhuttiin ihmiskokeista, jotka herättivät paljon keskustelua viime kokouksessa, niin on, että komissio on nyt, että nyt pois kategorian pitänyt kiinni alkuperäisestä esityksestään, vaikka en ollut pitänytkään sitä parhaana vaihtoehtona, mutta siitä huolimatta komissio pitää nyt sitä kiinni, mikä on hyvä. Sitten on tehty muutoksia, jotka liittyvät näihin poikkeuksiin, riskipohjaisiin poikkeuksiin, jotka liittyvät biosideihin. Tiedän, että monet kollegat ovat samaa mieltä, mutta minä sanoisin, että riskipohjainen lähestymistapa useimmissa tapauksissa tarjoaa parhaimman suojelun kansanterveydelle ja ympäristölle, ja minusta se on tässä olennaisin periaate. Sitten haluaisin muistuttaa kollegoja jotka vielä eivät ole tyytyväisiä, että jos me hylkäämme tämän, me palaamme takaisin näihin väliaikaisiin kriteereihin, joista kukaan ei ole pitänyt. Tämä on huomattava parannus verrattuna niihin kriteereihin ja kompromissin hengessä. Minusta ihmisten täytyisi tarkastella asiaa tältä kannalta ja hyväksyä se, että komissio on nyt täyttänyt lailliset velvoitteensa ja nyt on katsottava asiaa eteenpäin eikä vain pysähtyä tähän pitänyt asiaan ja pyrkiä saamaan loppumaan epävarmuus ja päästä eteenpäin näiden hyväksyttyjen kriteerien osalta. Thank you very much. Now... Kiitos paljon seuraavaksi edustaja Eichhout. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission edustaja Mikolle joistakin näistä selityksistä. Ehkä voin aloittaa kommentista, jonka Miko esitti. Nimittäin hän sanoi, että tämä asia on politisoitu. Se on kyllä totta, mutta kuka politisoi tämän? Vain yksi osapuoli on alusta lähtien politisoinut tämän, nimittäin komissio. Komissio katsoi vaikutusarvioinnissa jo niin vuonna 2013 sosiotaloudellisia vaikutuksia. Vaikka ihmiset sanovat, että älkää tehkö niin, ei ainakaan näin. Jopa unionin tuomioistuimen kantaa tarvittiin ja jopa unionin tuomioistuimen päätöksen jälkeen, jossa tuomioistuin vaati komissiota luomaan tieteelliset perusteet, jopa silloinkin komissio jatkoi ja sitten edustaja Görlingin mukaan tämä sääntelyvalvonta toimi, sääntelyvalvontakomitea tuli mukaan vuonna, tämän vuoden kesäkuussa, me emme ole sitä koskaan puoltaneet, mutta Curlin kyllä, siellä sanottiin, että voimakkuus ei ole, ei ole olennainen vaikutusaineiden havaitsemisessa ja, ja tässä vaikutusten arvioinnissa on metodologinen puolueellisuus nähtävissä. Nämä ovat ankaria sanoja komission sääntelyvalvontakomitealta. Ja jos tuomioistuin ja tämä komitea eivät ole oikeassa, niin kun puhutte siitä, että asia on politisoitu, niin kysykää itseltä myös, kuka se, näin sen on tehnyt. Jopa tuomioistuin on tehnyt päätöksen tästä asiasta, joten kyllä jonkinlainen itsekritiikki olisi nyt paikallaan. Komissio yritti saada läpi vaihtoehtoja ehto, vaihtoehdon neljä menemään läpi ja sääntelyn valvontakomitea kielsi sen. Eli silloin komission piti löytää toinen vaihtoehto ja me kritisoimme tätä ehdotusta. Meillä on kaksi syytä olla kriittisiä. Ensinnäkin kriteerit ja tämä poikke- sitten toiseksi tämä poikkeuden muuttaminen. Olemme edelleen hyvin kriittisiä näistä kahdesta kohdasta. Emme huviksemme, mutta tässä on Kyllä monia huolenaiheita vielä. Muutamia kysymyksiä. Tärkein kohta on ehkä se, jossa, jossa sä, muutatte tämän tiedetään vaikuttavan kohdan ja, ja sitten te puhutte tällaisesta hormonaalisesta vaikutustavasta. Se ei ole WHOn määritelmä. WHO puhuu siitä, että aine muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa. Miksi komissio siis käyttää eri muotoilua kuin WHO? Miksi? Toiseksi, missä näissä kolmessa käskyssä on biologinen plausibiliteetti, se pitäisi mainita, mutta miksei niin tehdä? Miksi komissio ei näitä normaaleja WHOn määritelmiä noudata ja sitten poikkeu, poikkeukset. Tässä puhuisin myös Görlingille. Tiedän, että teillä on poliittinen näkökohta, mutta tässä puhumme myös oikeudellisesta näkökohdasta. Ja myös lainsäädäntöelimen kanta tulee tässä mukaan. Kun me kritisoimme kesäkuussa, me, puhu, me pyysimme, että oikeudellinen yksikkö käsittelisi asiaa. Ja jälleen kerran tuomioistuimen ja valvontakomitean jälkeen oikeudellinen yksikkö myös sanoi, että komissio menee pidemmälle kuin mitä sen valtuutus sallisi. Eli tämä on kyllä todella sitten törkeää komissiolta ja komissio vastasi sitten meille parlamentilla, että no ei, tämä muutos riskipohjaiseen lähestymistapaan on kyllä paremman suojelun takia tehty. Eli oikeudellisesta näkö, näkökohdasta siis komissio on sanonut tämän te, tehneensä, mutta sanoi, että se on kaikkien hyväksi vain. Ja nyt meillä on vuodettu asiakirja tämän vuoden heinäkuulta, ja komissio on lähettiläille USA ja Kanadan ja muiden lähettiläille tämän lähettänyt kom- komissiota on näiltä taholta pyydetty, että, että esitettäisiin esimerkiksi enimmäisjäämämäärät ja komissio sanoi, että no pitää olla varovainen ja niin edelleen. Mutta sitten loppujen lopuksi joku komissiosta sanoi, että pitää katsoa ehdotusta, jossa on mahdollisuus määritellä nämä enimmäisjäämämäärät. Ja nyt meidän pitäisi sitten tämä hyväksyä. Te sanotte, yritätte myydä meille tämän riskiperustaisen lähestymistavan sanomalla, että se antaa paremman suojelun. Samalla USA, Uruguayn ja muiden lähettäjille sanotte, että, että no, me teemme tästä riskiperustaa. Ja sen, tämähän on kaksikielisyyttä te, tai kaksinaamaisuutta. Te muutatte lakia, sillä te, teitä painostetaan kansainvälisesti ja teillä on oma agendanne muuttaa lainsäädäntöä. Ja se, Julie Girling, jos näin halutaan tehdä, se on tehtävä oikeanlaisten lainsäädäntömenettelyjen kautta, eikä näin. Ja tämän on selittänyt myös parlamentin oikeudellinen yksikkö, joten olen pahoillani komissio, todellakin asia on politisoitu, mutta valitettavasti te olette tehneet tästä poliittisen kysymyksen suureksi osaksi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pedicini. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission edustajalle, joka antoi meille kattavan selvityksen asiasta. Haluan muistuttaa teitä siitä, että komissio ehdotti hormonallisten vaihtoaineiden asetuksen muuttamista sen jälkeen, kun kasvisuojelumyrkystä tehtiin samantyyppinen ehdotus Kuitenkin tuomioistuin oli sitä mieltä, että tällainen toimenpide ei ole tarpeen. Euroopan parlamentti myöskin kieltäytyy hyväksymästä asiaa. Nyt uudestaan Euroopan komissio esittää meille muutoksia, joita on kritisoitu koko taipaleen alusta alkaen. Näyttäisi siltä, että että haluttaisiin kiteyttää nämä haitta-aineet koskemaan pelkästään niiltä osin, jotka koskevat ihmisen terveyttä. En ymmärrä tätä järkeilyä. Se, että mitään varovaisuusperiaatetta ei noudateta, on mielestäni täysin käsittämätöntä. Tämähän jättää kokonaan ulkopuolelle osat hormonallisten haitta-aineiden vaikutuksista. Se on täysin anteeksi antamatonta. Euroopan komissio puhuu ikään kuin sillä tavoin, että asia koskisi pelkästään tiettyjä kohderyhmiä. Ei hormonalliset haitta-aineet, niitä löytyy esimerkiksi kosmettisista aineista, myöskin elintarvikkeista ja niin poispäin, joten tässä tulee väkisinkin mielen suurteollisuuden edut ja intressit. On tämä välttämätöntä tehdä nämä määritelmät uudelleen, koska muuten emme pääse eteenpäin. No. Edustaja Ornano. President. Puheenjohtaja, kiitokset. Kiitos niin ikään komission edustajalle. Nämä hormonaiset haitta-aineet ovat kuuma peruna. Tämä on asia, jota monet, jopa sadat kuuluisat tiedemiehet ovat tutkineet ja myöskin monet tahot tekevät asian eteen paljon työtä. Siksi onkin otettava huomioon kansainvälisen tiedeyhteisön toiminta ja myöskin muut tahot, jotta päästäisiin pureutumaan asian ytimeen, jossa kuitenkin on kyse ihmisten terveydestä. Se, että lähdetään pelkästään määrittelemään sitä, mikä hormonallinen haitta-aine on, ei johda meitä kovinkaan pitkälle. Euroopan komissio jättää huomiotta ennaltaehkäisevät toimet ja keskittyy liikaa itse aineosiin. Euroopan parlamentti on jo pitkään perään kuuluttanut ihmishenkien ja ihmisen terveyden suojelun puolesta, eikä suinkaan suuryritysten ja teollisuuden etujen nimissä. Nyt kysyisinkin seuraava. Onko lainsäädännön tehokkuudelle esteenä se, että suuret vaikuttajat, esimerkiksi Yhdysvallat, omavat oman kantansa ja määritelmänsä hormonallisista haitta-aineista. Jos tämä otetaan huomioon, voi käydä niin, että syntyy dominoefekti, joka lähtee liikkeelle Yhdysvaltain lainsäädännöstä ja siirtyy siitä pikkuhiljaa eteenpäin. Tämäkö lienee sen taustalla, ettei asioita pystytä toteuttamaan ja käsittelemään nopeammin kuin mitä on tehty? Pyydänkin Euroopan komissiolta nyt selkeää tiede, tieteellisen tutkimuksen perustuvia johtopäätöksiä. Tämänhetkinen suhtautuminen on <clears throat> täysin puolueellista. Thank you very much. And... Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Dalli. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission edustajalle siitä, että hän on läsnä ja että hän esittelee komission kannan ja myös vastaa kysymyksiin. Mä uskon, että päähuolena täällä on siinä, että tämä lainsäädäntöesitys esittää sitä, että vaaditaan epärealistisen korkeaa määrää tieteellisistä todisteita hormonallisista harta-aineista niin, että rajoitetaan mahdollisuutta määritellä ja säädellä hormonallisia haitta-aineita. Ja tästä asiasta ennenkin tapa, ennen kaikkea tapauksissa, jossa on kielteisiä vaikutuksia, joita on kemiallisilla aineilla, mikä on todistettua, on tietoa, tiedostoja, jotka osoittavat, että on muutettua hormonitasoja. Ja tämä osoittaa, sitä haitalliset vaikutukset ovat seurausta hormonallisista haitta mutta tämä on saman aikaan hyvin vaikeaa. Joten hormonallisten haitta osalta tämä vaatii, että myöskin saadaan aikaan toimintatapa, mutta myöskin yhteys näiden kahden välillä. Olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta, miksi komissio vaatii juuri tätä yhteyttä ja tekee vaikeaksi tilanteen, miksi tekee vaikeaksi todisteiden osoittamisen, jota vaaditaan tässä esityksessä. Toinen asia on sitten se, että täällä on jo aiemmin mainittu se, että on muutos torjutaan niiden osalta, että jos on olemassa tällainen riski, joka voidaan, josta voidaan piittaamatta, joka liittyy altistumiseen, tämä muuttaa Eh, riskinhallinnan tapa, josta neuvostoparlamentti ja komissio ovat sopineet aiemmin. Ajatellen, että kasvinsuojelusäädös, josta sovittiin instituutiossa, jossa pyrittiin samaan aikaan korkea suojan taso mukaan luettuna kaikkein havoittuvimmat eh, osat. Miksi komissio päättää muuttaa sitä, miten kuluttajat altistuvat hormonallisen hartainille elintarvikkeiden kautta ja mahdollistavat sen, että he altistuvat korkeammalle tasolle. Ja sitten se, mitä komission edustaja juuri totesi, jos määrä enemmistöä ei löydy teknisen komitean tasolla, on vaihtoehto, jonka mukaan ministerit päättävät neuvoston tasolla, poliittisella tasolla asiasta. Aikooko komissio viedä asian neuvoston tasolla päätettäväksi niin, että he tekevät poliittisen päätöksen asiasta? Thank you very much. Kiitos. Nyt jos muita. Anteeksi, edustaja Rivasi. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, herra Mikko läsnäolostanne täältä. Minä puhun tästä hormonallisen haitta-aineiden eh, saagasta siitä, että lähdettiin liikkeelle kriteereistä, eh, sen jälkeen eh, lähdettiin tuomioistuimeen, sen jälkeen Euroopan parlamentin on tehtävä työnsä, ja nyt näyttää siltä, että jäsenmaat ovat eri mieltä meidän ehdotuksestamme. Tilanne on aika hankala, ja jos Euroopan komissio ei halua suojella Euroopan kansalaisten terveyttä, ollaan aika hankalassa tilanteessa ja ihmisten käsitys Euroopan unionista muuttuu. Meillä on esimerkiksi UNICEF, Free Europe ja muita kansalaisjärjestöjä, jotka ovat edelleenkin eri linjoilla teidän ehdotuksenne kanssa. Ja taas kerran yli 10 000 tiedemiestä on niin ikään eri linjoilla. Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Joko kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten vaikutukset otetaan vastaan tai tehdään jotain muuta? Le Monde-lehdessä on artikkeli, josta puhutaan vuoden 12 ja 13 tilanteesta, jossa jo silloin löydettiin linkkejä eri asiantuntijoiden ja, ja muiden tahojen suuntaan. Silloin jo todettiin, että hormonallisia haitta-aineita pitäisi tulkita samalla tavoin kuin kaikkia muitakin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Ja nyt kysyisinkin teiltä, josko te komissio, herra Mikko, olette tämän määritelmän kanssa sopusoinnussa. Sopiiko tämä siis teille? Raportissa puhutaan myöskin siitä, että kemiallisten riskitekijöiden tutkimustapauksissa käytetyt perinteiset tutkimusmenetelmät ovat vieneet tähän johtopäätökseen. Sitten kun puhutaan hormonallisista haitta-aineista ja siitä, että ne voivat olla kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne, ovat, että ne sisältävät merkityksettömiä riskejä ihmisille. Kuka nämä riskit sitten arvioi? Tämä on mielestäni nyt vakavaa. Nimittäin voidaan joutua sellaisen tilanteeseen, jossa lainsäädäntöä voidaan kiertää löydetään jonkunlainen ratkaisu, kierretään ja kaarellaan niin kauan, että varsinainen lainsäädäntö jää toteutumatta. Mielestäni tämä menettelytapa on suorastaan laiton. Myöskin Euroopan komission kriteerit, joissa määritellään hormonalliset haitta-aineet, ne ovat niin tiukat, että ne asettavat vaakalaudalle ennaltaehkäisyn periaatteen. Kaiken eh, kaikkiaan eh, teidän selvityksenne ovat törmäyskurssilla toimintamallin kanssa. Te olette itse asiassa linjalla, jossa eh, asetetaan niin tiukat kriteerit, ettei niitä pystytä toteuttamaan. Tämä kaikki on tärkeää, kun ajatellaan sitä, minkälainen kuva annetaan kansanterveyden ja ihmisten terveyden suojelusta Euroopan unionissa – Täällä jo kollegat äh, totesivat esimerkiksi hedelmällisyyteen ja äh, syöpäkysymykseen, lasten terveyteen koskevat seikat jäävät äh, kokonaan lapsipuolen asema. Näyttäisi siltä, että teollisuus on vetämässä pidemmän korre, joten mihin tästä nyt päästään? Nyt Hyvä herra Miko, teillä on monia va- kysymyksiä vastattavanne. vastattavana. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kiitos näistä huomioista ja kysymyksestä. Yritän käydä ne läpi ja toivon, että en unohda yhtään tärkeitä kohtia. Ensinnäkin luulenpa, että osittain ainakin täällä arvostettiin näitä, sitä, että nämä muutokset, jotka esittelin tänään, vastaavat aikaisempiin huolenaiheisiin. Monet teistä otitte uudelleen esille samantyyppisiä huolenaiheita, joten käydään läpi ja yritän vielä selkeämmin vastata. Ensinnäkin kysymys jota, josta puhuttiin pääpuutteena, nimittäin että kriteerit pä, pä, pätisivät vain kahteen lainsäädäntötekstiin, eivätkä kaikkiin lainsäädäntöteksteihin. Tämä ö, kysymys on helppo vastata. Meidän valtuutuksemme koski juuri näitä kahta lainsäädäntötekstiä, nimittäin biosidi- ja kasvinsuojeluaineasetusta. Me oletamme ja uskomme, että kun on saatu poliittinen sopimus aikaiseksi ja käydään neuvottelu, niin se vaikuttaa keskusteluun hormonaalisista haitta-aineista myös muissa lainsäädäntöteksteissä, mutta se, sitä meidän valtuutuksemme ei koskenut, joten emme pystyneet niihin puuttumaan. Lisäksi tämä olisi hyvin kattavaa laajamittaista työtä, johon tarvittaisiin paljon aikaa. Nämä vaikutukset, joita te pelkäätte, jotka mainitsitte useasti, ovat kaikistaan kaikista merkittävimpiä ja näkyvimpiä, nimittäin näitä aineita käännetään ennen kaikkea biosidituotteissa ja kasvinsuojeluaineissa. Tämä oli siis meidän oikeudellinen velvollisuutemme. Kuulin myös, että me emme heijastelisi sitä, että unionin tuomioistuin on ollut kriittinen. Me olemme joka eh, olemme useita kertoja myöntäneet, että olimme kyllä myöhässä, mutta me emme tulkitse väärin unionin tuomioistuimen päätöstä. Tuomioistuimen päätöksessä ei sanottu, että vaikutusten arviointi olisi ollut ongelma. Päätöksessä sanottiin vain, että meidän olisi pitänyt tehdä tämä ajoissa, eli ei sanottu, että vaikutusten arviointi olisi huono. Pointtina oli se, että emme tehneet sitä ajoissa. Aikaisemmissa keskusteluissa olen useasti selittänyt, että vaikutusten arviointi ei ole pelkästään väline, joka liittyy suoraan määritelmien löytämiseen, vaan kyse on myös vastuullisuudesta, sillä jos haluaa, että hyväksytty määritelmä toimii ensimmäisestä voimassaolopäivästä lähtien, niin silloin pitää olla valmistautunut siihen, miten järjestelmä toimii ja on vastuullista tarkastellaan vaikutuksia etukäteen. Ja kuten olette nähneet, tämä ehdotettu määritelmä on risk- riskipohjainen ja altistumispohjainen. Meidän piti siis tietää, mitkä ovat mahdolliset vaikutukset eri vaihtoehdoista, joita teoreettisesti harkittiin. Sitten konkreettisiin kysymyksiin. Useita kertoja mainittiin monissa puheenvuoroissa tämä kysymys merkityksettömästä, merkityksettömän alhaisesta riskistä ja altistumisesta. Aloitan seuraavalla selityksellä. Eli oikeudellisella näkökohdalla. Tiedän totta kai, että parlamentin oikeudellinen yksikkö on ollut sitä mieltä, että me olemme menneet valtuuksiamme pidemmälle – täytyy vain sanoa, että me teemme samantyyppisiä analyysejä. Komission oikeudellinen yksikkö on sanonut, että me toimimme mandaattimme mukaisesti. Se määritellään artiklassa 78. Meillä on selkeä toimivalta tehdä näin ja muuttaa määritelmiä ja liitteitä teknisen kehityksen perusteella. Eli me olemme toimineet mandaattimme mukaisesti Tietysti, tietenkin on vaikea sanoa, kumpi oikeudellisista yksiköistä olisi tässä pätevämpi, mutta meillä on kyllä selkeä kysymys siihen, olisiko meidän pitänyt tehdä tämä vai ei. Me toimimme oman oikeudellisen yksikkömme oikeudellisen analyysin pohjalta. Tämä oikeudellisista näkökohdista ja sitten sisällöstä. En pidä siitä, kun tulkintoja sekoitetaan. Tämän keskustelun alussa käytiin vaikea keskustelu. Toinen osapuoli vaati, että otetaan mukaan voimakkuus eli potency. Toisaalta painostettiin, ja me ymmärrämme kyllä tämän painostuksen, painostettiin, että tämä hormonaalinen vaikutustapa, eli yksilöllisten molekyylien äh, vaikutus eri tasoilla. Pitäisi siis, pyörittiin sit, vaadittiin tätä hazard-based approachia. Siksi me periaatteessa noudatimme WHOn määritelmiä ja otimme tämän hazard-based hazard best based approachin. Ja meillä on poikkeuksia tietyissä kohdissa ja poikkeuksia tulee vain muutamissa kohdissa, en osaa sanoa miten monissa, mutta kun puhumme poikkeuksista, me, meillä pitää olla järjestelmä, joka toimii käytännössä, joka on mitattavissa ja jossa voimme luoda määritelmiä. Mitä siis merkityksettömän alhainen altistuminen tarkoittaa? No sen määritelmiseen on metodologiaa Eli merkityksettömän alhainen riski on helppo. Riski on siis hyvin vaikea määritellä, mutta altistuminen on helppo määritellä. Eli sa- siinä joutuu altistumaan hyvin pienelle määrälle ainetta. Me olemme vakuuttuneita, että hormonaalisten haitta-aineiden kohdalla riski saattaa olla korkea, vaikka altistuminen on merkityksettömän alhainen. Eli saattaa olla tilanteita, joissa merkityksettömän alhainen riski on alhaisempi kuin samantyylinen altistuminen. Halu, haluaisin tehdä tämän siis aivan selväksi. Me olemme siis paljon tarkempia, kun käytämme tätä merkityksettömän alhaista riskiä. Ei, ja tietysti pitää todistaa, että ei ole muita vaihtoehtoja ja niin eh, pois, vaan te tunnette nämä kaikki säännöt muista lainsäädännöstä. Eli ei ole oikein tulkita tätä lähestymistavan muuttamisena, sillä tämä on edelleen riski perusteinen. Tätä lähestymistapaa voidaan käyttää tarkoin määritellyillä tilanteissa – ja tarkoin määritellyiden aineiden kohdalla. Kansalaisjärjestöt ja kritiikit ja muut, kriitikot ja muut sanovat, että tällä lähestymistavalla te kierrätte tämän riskipohjaisen lähestymistavan ja loppujen lopuksi yksikään aine ei päädy luetteloon, sillä käytätte kaikkia poikkeuksia riskipohjaisesti. Voin sanoa, kuten olen tehnyt monta kertaa tietojemme perusteella, olen enemmän kuin vakuuttunut, että tämän määritelmän jälkeen ei tule minkäänlaista hormonallisten haitta-aineiden tyhjää listaa. Meillä tulee olemaan luettelo näitä tällaisia haitta-aineita, jotka kielletään näiden perusteiden perusteella, eikä poikkeussääntöä ole helppo saada. Sitten tähän liittyvä seikka, nimittäin enimmäisjäämämäärät eli MRL. Sillä se on tietysti myös tärkeä kysymys. Me määritelmän mukaisesti sanomme, että jos aine kielletään, koska se on hormonallinen haitta-aine ehdotettujen määritelmien perusteella, niin silloin enimmäisjäämä määrä sen pitää olla alhaisin mitattavissa oleva pitoisuus. Ja jos me otamme tämän riskipohjaisen poikkeussäännön käyttöön. Kysymys kuuluu silloin, voisiko tämä olla, voisinko, voitaisiinko toimia ollenkaan eri lailla? No, teoreettisesti kyllä, mutta tämä pitää, todist, pitää siis todistaa, että tällä enimmäisjäämä määrällä ei ole minkälaista riskiä ihmisen terveydelle. Eli minun mielestäni olisi erittäin vaikeaa todistaa tätä. Tietysti tapauskohtaisesti se tutkitaan, jos näin käy. Joka tapauksessa, ja tämä on hyvin tärkeää, on hyvin tärkeää ymmärtää, että näistä aineista, jotka, joita ei ole vielä arvioita ja jotka määritelmän mukaisesti riskipohjaisen lähestymistavan perusteella tulevat mukaan hormonaalisen haitainisen, saattaa olla, että enimmäisjäämä ei voi olla, että enimmäisjäämän määrä nousisi, se vaan se laskee suurimpaan mitat, alimpaan mitattavissa olevaan määrään. Joka tapauksessa ei ole oikein olettaa, että tässä olisi mahdollisuutta korottaa määriä. Sitten kysymys kuului myös siitä, että on määritelmä ei sana sanalta ole otettu mukaan ehdotukseemme. On tärkeää katsoa sitä, mikä on tämän määritelmän tarkoitus. Meidän piti tehdä yhteistyötä, te- tehdä kasvinsuojeluaineasetuksen, biosodiasetuksen olemassa olevissa puitteissa. Ja, niin, ja meidän on nähtävä, että näissä lainsäädäntöteksteissä on on reilu ja suora määritelmien tulkinta, joka on myös sellainen, että se on toteuttamiskelpoinen lainsäädännössämme. Sitten todisteiden vaativa määrä. Ehkä en ollut täysin suora sanan, tarpeeksi tarkasanainen, kun puhuin tästä sanamuodosta. Siellä yritin selittää, että, si, että muunsin, muutimme sanamuotoa juuri tähän vuolen aiheeseen vastaamiseksi. Ei ole totta, että me vaatisimme, että pitäisi todistaa haittavaikutukset ihmisiin. Me hyväksymme saman todisteiden määrän kuin WHO on määritelmässä. Eli todisteet voivat perustua eläinkokeisiin tai in vitro-kokeisiin. Aikaisemmassa luonnoksessa sanamuoto oli sellainen, että ensimmäisestä lauseesta tämä ei käynyt ilmi, piti vielä kolme alakohtaa lukea, jotta ymmärsi. Olemme nyt siis selventäneet tätä kohtaa, eli emme vaadi todisteita vaikutuksesta ihmisiin. Me sanomme, että jos aineella on vaikutus, niin silloin se on sopivaa ja on selitetty, että tämän, tässä pätevät myös eläinkokeet ja in vitro-kokeet. Haluan siis, vain, haluan siis, siis vain vakuuttaa teille, että tässä ei ole mitään muutoksia tullut. Sitten useita kertoja tuli esille täällä voimakkuuden eli potenssin kysymys ja sitten mandaatti käsitellä myös maatalousalan kilpailukykyä. No täytyy sanoa, että tämä on hyvin vaikea keskustelu. Aivan rehellisesti sanoa, että varmasti kaikki voivat tämän nähdä. Me tarvitsemme lainsäädännön, joka kompromisseita suojelee ihmisten terveyttä, mutta samalla me emme voi täysin tuhota maatalousalamme kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Me päätimme selkeästi ottaa tämän riskipohjaisen lähestymistavan. Emme halunneet tätä, va, tätä otimme tämän vaaraan perustuvan lähestymistavan, sillä oli selvää, miten hormonalliset hoitoaineet toimivat. Ne toimivat jo hyvin alhaisina pitoisuuksina. Vain muutamilla molekyyleillä voi olla vaikutus. On hyvin vaikea siis sanoa. Eli siksi lähestymistapa on vaaraan perustuva. Siksi otimme tämän järjestelmän, emmekä ottaneet voimakkuutta eli potentiaa mukaan. Huolimatta siitä, että riski, riskipohjaisessa äh, lähestymistavassa, vaaran perustuvassa lä, lähestymistavassa äm, on, niillä on tietyt perustelunsa, että me valitsimme tämän vaaraan perustuvan lähestymistavan, eli hazard-based approach. Haluaisin muistuttaa, että tämä parlamentti ja yhteislainsäätäjät päättivät monta vuotta sitten jo, että ei ole hyvä, jos riskin hallitsija tai riskinhallinta hoitava myös arvioi tiedettä. Riskiarvio tehdään tieteen, perustelee tieteen hoitaa EHSA tai EKA ja muut virastot, ja riskinhallintaa hoitavan pitää tehdä työnsä tietyltä pohjalta, joten minun vastaukseni on, että minun ei ole Santepääosaston varapääjohtajana oikein kyseenalaista, että arvioida tuon viraston tieteellistä pätevyyttä, joka on tätä tehtävää varten luotu. Minä otan EFSAn lausunnon virallisena lausuntona tieteelliseltä virastoltamme ja menin jopa pidemmälle, koska me uskomme, että riskinhallinnassa pitää mennä pidemmälle. Me siis olemme käyttäneet tätä vaaraan perustuvaa lähestymistapaa, sillä riskit ovat niin korkeita hormonaalisissa hoitoaineissa. Eli minä en ole joko samaa mieltä tai eri mieltä EFSAn kanssa, ei vaan minulla on velvollisuus seurata EFSAn kantaa tieteellisissä asioissa. Sitten viimeiseksi haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta. Useasti on jo mainittu, että me pelkäisimme E, e, että täällä pelätään sitä, että sallitaan sellaisten aineiden käyttäminen, joka aiheuttaa syöpää tai muuttaa hormonijärjestelmää. Nämä ovat, siis on pelätty näitä kielteisiä vaikutuksia. Haluaisin muistuttaa kahdesta asiasta, jotka tiedätte aivan hyvin. Ensinnäkin kaikki aineet arvioidaan riskien perusteella yleisesti ottaen, jos vaikutukset vaikutuksia on tiedossa, niin ne aineiden pitäisi olla jo katettuna. Tämä voi olla joskus hyvin vaikeaa ja siksi kasvinsuojeluaineasetuksessa on selkeä velvollisuus katsoa karsonigeenisitä ja lisääntymisterveyteen vaikuttavuutta muun muassa. Me siis hormonaalisten hoitoaineiden kohdalla oikeastaan vain kopioimme sitä, mitä olemme jo periaatteessa päättäneet. Eli syöpää aiheuttavia aineita ei voida hyväksyä. Tämän takaa jo nykyään olemassa oleva lainsäädäntö, mutta koska hormonallinen vaikutustapa saattaa olla laajempi, me puutumme asiaan myös tällä olemassa olevalla määritelmällä. Eli ei ole totta, yksinkertaisesti ei ole totta, että myrkyllisyys hormonijärjestelmät tai lisääntymisterveydelle eh, ei perustuisi riippumattomasti näihin määritelmiin. Eli me laajennamme tämän muihin toimiin. Ja tämän tämä pitäisi olla se tulkinta, tästä ehdotetusta määritelmästä. Muistan oikein hyvin keskustelut ennen kuin minä tulin tähän toimeen, niin kun asia tuli meidän pöydällemme ja keskustelimme ympäristöpääosaston kanssa, alun perin pöydällä oli kysymys siitä, käytetäänkö vh määritelmää kyllä vai ei, käytetäänkö varhaperustuvaa lähestymistä vai ei vai ei, otetaanko voimakkuus mukaan kyllä vai ei, ja, kun, ja katsotaanko mahdollisia vaikutuksia vai ei. Ja nyt kaikissa tapauksissa vastaus on kyllä, eli me noudatamme täysin sitä, mitä pidettiin oikeana. Muistutan siis todellakin, mikä oli keskustelun tilanne kaksi vuotta sitten ja mikä on ehdotuksen tila nyt Toivon, että pystyn vastaamaan kaikkiin kommentteihin. En kommentoi sitä, kuka politisoi tämän kysymy- kysymyksen ja keskustelun, jos sallitte sen. Kiitos. Kiitos. Edustaja Miko, haluaisin kiittää teitä myös rohkeudestanne, sillä tämä on aina arkaluontoinen keskustelu täällä ympäristövaliokunnassa me seuraamme tätä asiaa oikein tarkasti antamien tietojen perusteella ja yritämme tehdä parhaamme ehdotuksen parantamiseksi. Nyt esitellään kohta 15, eli keskustelu komission kanssa yhdyskuntajätevesistä. Haluaisin antaa heti vesiasioista vastaavan yksikön johtajalle komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin aloittaa lyhyellä esittelyllä. Eh, sihteeristön kollegat ovat jo laittamassa tuon näkyviin, eli hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kovasti siitä, että meidät on kutsuttu tänne. Who are leaving, do it. Ne, jotka lähtevät salista, niin pyytäisin lähtemään nopeasti, jotta muut voivat rauhassa jatkaa. Quiet. Thank you ja lähtekää hiljaa salista. Kiitos. Kiitos. Niin, haluaisin käyttää muutaman minuutin ja vielä lävitse esitä nämä avainhavainnot, jotka ovat meidän raportissamme. No niin, aivan lyhyesti muistutus siitä, että mm, mistä on kysymys tässä yhdyskunta jätevesidirektiivissä, eli se luotiin 20 vuotta sitten ja sen ensimmäinen tavoite on pyytää viranomaisia keräämään jätevedet ja sitten se asettaa velvoitteita vesien käsittelystä ja se tekee sen tavalla, joka on erittäin tiukka niin, että voidaan valmistaa, että kierteiset aineet poistetaan ja ravinteet poistetaan tai jos niitä on äh, herkemmillä alueilla esimerkiksi. Mitä me sitten teemme? Muutaman vuoden välein No niin, takaisin edelliseen kalvoon. Just to say for those who... Tämä vain teille, jos olette kiinnostuneita tästä aiheesta. Tuomioistuin. But just to say... Osan ensin se, että voin kertoa, mitä kertomuksessa on, mitä ei. Raport, siis me katsomme nyt tätä toimeenpanoastetta, miten direktiiviä on pantu toimeen eri jäsenvaltioissa. Tarkastelemme sitä, mitä investointeja on havaittu eri jäsenvaltioissa, mitä tarvitaan investoinneille – ja me pyrimme myös katsomaan kaikkia maita, mutta valitettavasti se ei ollut mahdollista tällä kertaa. Ei ole voitu vetää mukaan tietoja Italiasta ja Puolasta, ratkaisimme näiden maiden kanssa näitä asioita, jotka eivät tätä ole mahdollistaneet, ja ette myöskään löydä tietoja Kroatiasta, koska Kroatia vielä oli velvollinen toimimaan tässä asiassa, koska sillä on siirtymävaihe liittämisen jälkeen. Nyt sitten päähavaintoihin mikä on seuraava kalvo. Tässä on nyt olennaisin yleiskuva, eli jos katsot siitä, miten kerätään yhdyskuntajätevesiä, pyydän anteeksi, me jaoimme tämän EU-15 ja uuteen 13 ja tällä kertaa meitä on 28, mutta tässä on ollut huomattavia eroja valtioiden osalta, jotka liittyvät vuoden 2000 jälkeen ja siksi meillä on tämä jako tässä edelleen maat, joissa direktiivi on tulossa pitempään, eli EU-15, siellä on keräämisen osatulos on korkea, melko hyvä tässä sekundäärisessä eh, käsittelyssä, mutta sitten huomattavasti huonompi tilanne niissä maissa, jotka liittyvät myöhemmin jäseneksi. Ja tämä selittyy ensinnäkin sille, että direktiivi on ollut voimassa lyhyemmän aikaa. Investointi, taakka on aika suuri infrastruktuuriin ja näemme, että on muita kysymyksiä, joita käsittelemme. Palaan näihin vielä myöhemmin. Tämä on päähavaintoja direktiivistä, mutta mitä komissio sitten tekee? Me olemme tehneet nel, toimineet neljällä eri toimintalinjalla auttaaksemme jäsenvaltioita ja ensinnäkin äh, EUn rahoitus, eli siihen liittyvä apu. Meillä on eri ohjelmia ja me suunnittelemme, meillä on teknisiä tapaamisia ja sen kanssa pyrimme ratkaisemaan hallintoon liittyviä kysymyksiä ja yritämme vahvistamaan tätä tulevina vuosina. Ja mahdollisesti käytön myöskin oikeudellisia menettelyjä Meillä on 20 oikeusmenettelyä edellisiä eh, jäsenvaltioita vastaan, jotka liittyvät aiemmin tehtyihin havaintoihin. Sitä haluan osoittaa tiedot aiemmista taulukoista, siis nyt vain tällaisena eh, maantieteellisenä kuvana. Jaan tämän kaikille, jotka ovat kiinnostuneet, mutta tässä nyt voidaan todeta, että se siellä, missä on sinistä, kaikki on hyvin. Siellä on tapahtunut toimeenpano, mikä on punaista, noudattamisen taso on alhaista ja vihreä ja keltainen ovat hiukan parempia. Näemme siis juuri sen, mitä pohjimmiltaan selittiin aiemmin. Sitten on toinen elementti, joka on sisällytetty tähän äh, raporttiin, josta myös keskustellaan, ja se on investoinnit. Se on hyvin tärkeä kysymys, koska se on yksi suurista kysymyksistä, jotka estävät hyvän toimeenpanon. Siksi on, on tärkeää, että käytetään prioriteetteja ja voi tehdä jotakin lukuja. Jäsenvaltioiden oman arvion pohjalta investoinnit tällä hetkellä ovat 22 miljardia euroa vuodessa. 25 prosenttia investoinneista tapahtuu EUn rahoituksella odotettavissa ovat investoinnit vuoden 2015-2018 välillä ovat hiukan korkeammat, 25 miljardia vuodessa. Ja arvio, ajattelen myöskin eh, Esirin ensimmäisistä tuloksista, voidaan nähdä, että siinäkin on veteen liittyvää infrastruktuuria ja niihin liittyviä investointeja. Sitten johtopäätöksiin. Ja se on se, että kun te sanoitte, että noudattamistaso on aika korkea ja hyvät tulokset veden laadun osalta 15 jäsenvaltion EU-ssa, huomattavia aukkoja edelleen EU-13 maissa edelleen, mutta kuitenkin EU-rahoituksella on tapahtunut investointeja äskettäin – komissio, investointipankki tekevät myöskin yhteistyötä jäsenvaltion viranomaisen kanssa tämän nopeuttamiseksi. Pyrimme myöskin parantamaan tietojen käsittelyä, koska ei ole hyvä, että me pysty raportoimaan teille ja yleisölle kaikista maista. Olemme myöskin havainneet ja pyrimme edistämään investointeja innovaatioihin, koska niiden kautta voidaan vähentää kustannuksia pitkällä tähtäyksellä. Ja lopuksi katsomme myöskin hiukan sitä, mikä on yhteys talouskasvuun ja työpaikkojen syntymiseen. Vaikka tämä onkin ympäristölainsäädäntöä, huomaamme, että on huomattava taloudellinen etu, joka syntyy toimeenpanosta. Luvut, joita olemme käyttäneet raportissa, osoittavat, että noin 600 000 eh, täysiaikaista työpaikkaa tällä sektorilla tähän päätän, oli liian pitkä, olen valmis vastaamaan kommentteihin ja kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos paljon. Kysyisin kollegoilta, oliko täm, olivatko nämä selitykset selkeitä, haluaisitko jotain täydennyksiä, haluaisitko kommentoida tai haluaisitko kysyä jotakin? Edustaja Brennan. Um, a question about... Uh, Yksi kysymys lisääntyvistä vuodoista monilla taima-alueilla ja ennen kaikkea yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuu kaksi asiaa ilmastonmuutoksen takia. Rankkasateita on useammin, eli suuria määriä vettä tulee hyvin lyhyessä ajassa. Se on ongelma taajama-alueiden viemärijärjestelmälle. Ja tämä liittyy myös toiseen ongelmaan, joka on se, että sellaiset alueet, joihin olisi muutoin imeytynyt vettä, nämä alueet on on ö, muutettu esimerkiksi parkkipaikaksi, eli niin ne on päällystetty betonilla. Aikaisemmin o, oli yksi yksi auto kunkin talon edessä ja muu alue oli puutarhaa, joka ime, johon imetyi vettä ja nyt sitten ihmisillä on useita autoja ja usein talojen ympärillä ei ole ollenkaan puutarhaa. I, i, vettä imeytyy siis paljon ja tämä ja minusta vaikuttaa, että nämä ovat erityisiä ongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mietin vain, onko näin myös muuallakin Euroopan unionissa. Kiitos. We have also a request from... Myös edustaja Dornano haluaisi puheenvuoron. Puheenjohtaja, kiitokset. <clears throat> Vesien, jätevesien äh, käsittely on kiireellinen asia Euroopan äh, unionissa, koska usein ihmisten keskittyminen äh, kaupunkeihin kasvaa kasvamistaan. Kuitenkaan kaikille ei edelleenkään pystytä takaamaan äh, puhdasta juomavettä. Nämä ovat suuria haasteita ja tässä hengessä voidaan olla tyytyväisiä siitä, että suurin osa Euroopan unionin maista on samoilla linjoilla <clears throat> jätevesiasetuksen sääntöjen kanssa. Kuitenkin aikaisemmin käsitellyt ongelmat nimenomaan <clears throat> haitta-aineista on otettava tähän kokonaisuuteen myöskin mukaan ja mietittävä niin ikään erilaisia taloudellisia sitoumuksia ja myöskin julkisen rahoituksen määrää. Ja tämä kaikki sitä silmällä pitää, että myöskin esimerkiksi julkisissa rakennuksissa noudatettaisiin samoja sääntöjä. Haluaisinkin vielä kysyä komissiolta, oletteko suunnitelleet mahdollisia sanktioita niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi rakennushankkeiden yhteydessä näitä säädöksiä ei oteta täysipainoisesti huomioon? Thank you very much. Kiitos paljon. Jos muita kysymyksiä tai kommentteja ei ole, annan puheenvuoron heti komissiolle vastaamista varten. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Puhumme yhdyskunta jätteiden ylijuoksemista, ja tapahtuu silloin, kun on myrskyjä. Tämä osastaan tapahtuu kaikissa jäsenvaltioissa osittain. Sitä on säädelty siinä mielessä, että on velvoite käsitellä tällaisia ongelmia. Tiedätte, että esimerkiksi Iso-Britanniassa on melkoinen oikeuskiista käynnissä, joka koskee suuria investointeja, jotka liittyvät tähän, mutta lyhyesti sanottuna tämä on asia, jota me tarkastelemme aktiivisesti pyrimme auttamaan jäsenvaltioita tämän ongelman käsittelyssä. Viranomaiset toimijat ovat jo eri mm, mitassa käsitelmässä asiaa. Me pyrimme edistelemään, edistämään asiaa yleisen vesipolitiikan puitteissa, joten meillä on hyviä esimerkkejä siinä, missä toimija, joka on paikallinen viranomainen tai vastaava. Ja nämä toimijat ovat kokoontuneet yhteen ja ovat huolehtineet siitä, että olisi vähemmän miksi betonia niin, että vesi voi nopeammin kulkea. Ja tämä on sellainen kysymys, joka liittyy ei pelkästään terveysvaikutuksiin, vaan myös ongelmiin, jotka liittyvät eh, meriympäristöihin. Ja tämä on asia, jota eh, komissio tarkastelemaan asia, joka on jäsenvaltion kautta merkittävä. Pohdimme sitä, voisimmeko me kenties tehdä jotakin välineiden uudistamisen osalta. Sitten tämä toinen kysymys. Tunnustamme täysin sen, että ensinnäkin on ehdottoman tämä ehdottoman tärkeä kysymys ja toiseksi kysymys, joka liittyy siihen, miten erikokoiset kunnat voivat huolehtia näistä tarpeista – tämä on otettu osittain mukaan. Siksi asti ensin velvoitteita suurille taajamille ja sitten asteittain näitä velvoitteita on otettu myöskin käyttöön pienempien kuntien osalta, siis missä on kunnista tai taimista, jossa on alle 5000 asukasta, ja katsomme, että tämä on linja. Sanotaan, meillä on suosituksia jäsenvaltioille toimia, asioiden osalta etsiä vastaavia toimia, mutta tämä on läheisyysperiaatteeseen kuuluva asia, joten jäsenvaltioiden osalta me emme määritä, mitä pitää tehdä näin pienellä, al, pienessä, alhaisella tasolla pienessä mittakaavassa, mutta tämä on viranomaisten velvoite toimia. Thank you very much for your... Kiitos paljon vastauksista. Voimme päättää tähän tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Seuraava esityslistan kohta on luonnonmukaiset vähäriskiset torjunta-aineet. Kyse on päätöslauselmaesitysluonnoksesta tästä aiheesta. Odotamme tämän päätöslauselmaesityksen yhteisesittelijöitä, muita esittelijöitä, mutta Herbert Dorfman ja Pavel Potsch sekä Dornano ovat kyllä paikalla jo joten ehkä voimme aloittaa keskustelun tästä päätöslauselmaesitysluonnoksesta. Annan puheenvuoron, tai kuka haluaisi aloittaa? Ehkä minä voin aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, sillä tänään aikaisemmin yksimielisesti äänestimme asiasta. Harvoin tällaista tulosta tässä valiokunnassa nähdään, joten kiitos kaikille yhteisesittelijöille tuesta. Toivon, että tämä ei ole kiistanalainen asia. Me olemme nähneet joka tapauksessa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat tätä tukeneet, mutta myös PK-yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut ovat sitä tukeneet. Tämä on osa tätä kontekstia. Yritämme siis vähentää haitallisten aineiden käyttöä elintarvikkeiden tuotannossa, aineiden, jotka ovat vaaraksi ympäristölle ja ihmisille. Vähäriskiset torjunta-aineet, niihin kuuluvat sekä biologiset että synteettiset kemialliset torjunta-aineet, mutta vain seitsemän tällaista ainetta on hyväksytty ja usein näitä aineita ei saada hyväksyttyä, koska niiden vaikuttavuutta pidetään liian alhaisena. Ja tämä on valtava ongelma sekä perinteiselle että luomuviljelylle sekä ympäristölle ja maaperän terveydelle kaiken kaikkiaan. Meidän mielestämme biologiset vähäriskiset torjunta-aineet pitäisi saada markkinoille helpommin. Tässä luonnoksessa ei lisätä monia uusia kuin mitä asetuksessa 107 2009 on. Tällaiset ke- pelkästään kemialliset torjunta-aineet eivät kuulu soveltamisalaan. alaan. Tästä yritetään siis vain yksinkertaista ja nopeuttaa hyväksyntämenettelyjä biologisten vähäriskisten torjunta-aineiden kohdalla. Ja komission pitäisi antaa etusija tällaisille torjunta-aineille. Suullisen kysymyksen tekstistä kysytään lainsäädäntöä ja muista toimista, joilla voitaisiin parantaa tällaisten vääriskaisen torjunta-aineiden saatavuutta ja kysytään myös aikataulusta. No, nyt meillä on tulossa tarkistusten määräaika ja odotan innolla komission kantaa tähän asiaan. Teollisuuden puolelta haluttaisiin äh, tällainen toimintatarkastus, äh, mutta komissiossa komissiossa puolletaan ennen kaiken re, e- enemmänkin refit-prosessia, joka saattaisi kestää jopa kymmenen vuotta. Minun mielestäni asetus 1107 2009 priorisoi jo nyt vähäriskiset torjunta-aineet, mutta siihen ei kuulu mekanismeja, jotta ne saataisiin etusijalle käytännössäkin, joten olisi hienoa kuulla komissiota tästä. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi Herbert. Kiitos. Uskon, että tähän ei ole paljonkaan lisättävää. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia yhteisesittelijöitä. Olimme pitkälti yksimielisiä tästä aloitteesta ja tämän näytti myös tämän aamuinen äänestyksemme. Kuten kollega Potts jo sanoi, tässä on kyse, aset, tässä on kyse asetuksesta 107 vuodelta 2009. Siinä äh, määrätään nopeutusta menettelystä vähäriskisille torjunta-aineille, mutta tämä menettely on johtanut vain kuuden aineen hyväksyntään tähän asti ja on useita aineita, jotka aikaisemmin olivat hyväksyttyjä ja nyt niiden hyväksyntä on päätty, lupan päättymässä. Joten kaiken kaikkiaan tarvitsemme nopeamman hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessin tällaisille tuotteille. Tiede on hyvin aktiivista tällä alalla. Ja onneksi tällaisia aineita tulee uusia hyvin usein useinkin. Kuten kollega Potts jo sanoi, me haluaisimme tällaisen fitness checkin eli toimintatarkastuksen. Viime päivinä Täältä alalta onkin tullut jo ehdotuksia. On sanottu, että ehkä riittäisi jopa delegoitu säädös, eikä kokonaista fitness checkia. Silloin tämä prosessi olisi vielä nopeampi. No varmasti tarkistusten käsittelyn kuluessa varmasti tarkastelemme Olisiko se mahdollista, olisiko sellainen prosessikin siis mahdollinen? Ne, jotka kehittävät tällaisia tuotteita, eivät ole usein mitenkään suuria kemian tai torjunta-ainealan yrityksiä, vaan pieniä toimijoita, tieteellisiä tutkimuskeskuksia esimerkiksi, ja joskus niiltä puuttuu suoraan sanottuna rahaa tällaisiin pitkällisiin ja kalliisiin rekisteröintiprosesseihin. Me voisimme tarjota maatalousalalle Euroopassa täl, tällaisia vaihtoehtoja. Jos emme muuta näitä sääntöjä, niin silloin tämä vaihtoehto jää käyttämättä. Tämä vaihtoehto olisi kuitenkin kuluttajien ja ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto. Joten minun mielestäni tämän aamuinen, aamuisen myönteisen äänestyksen jälkeen meidän pitäisi jatkaa työtä juuri tähän suuntaan, jotta voimme luoda komissiollekin hyvät lähtökohdat, löytää ratkaisu, joka, kuten kollega Pot sanoi, ei edellytä refit-prosessia, joka kestäisi vuosia. Ei, jos se, tämä kestää vuosia, niin silloin viljelijät eivät saa nopeasti apua. Thank you very much. Kiitos paljon seuraavaksi. Edustaja Dornano. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Tämän tekstin laatijana haluaisin vielä täsmentää terveysriskejä, jotka liittyvät liittyvät kemiallisten, perinteisten kemiallisten kasvisuojelumyrkkyjen käyttöön. Meidän on erotettava toisistaan ne aineet, jotka vaikuttavat joko niiden käyttäjiin itsensä, viljelijöihin ja tuottajiin ja muuhun väestöön. Joka tapauksessa kyse on tilanteesta, jossa ihmiset altistuvat näiden kemiallisten aineiden käytölle. Meillä on osa eh, käytössä olevista aineista eh, on osittain kemiallisia, osittain luonnonmukaisia. On selvää, että meidän eh, velvollisuutemme on suojella erityisesti luomutuotantoa ja, ja siinä yhteydessä myöskin näiden aineiden välttäminen on tarpeena. Ennen kuin nämä biologiset äh, <clears throat> vähän riskiset torjunta-aineet voidaan asettaa äh, markkinoille, ne edellyttävät rekisteröintimenettelyä. Tällä äh, hetkellä kuitenkin suur, kemian alan suuryritykset pystyvät vaikuttamaan tilanteeseen ja uusien aineiden saattaminen markkinoille on hankalaa nimenomaan tästä kilpailupoliittisesta syystä. Tämä on todellinen este vähäriskisille torjunta-aineille ja niiden markkinoille asettamiselle. Toinen huomio vielä. Usein luonnonmukaisten vähäriskisten torjunta-aineiden lupamenettelyn epäonnistuminen on suuri riski ja suuri ongelma. Se johtuu siitä, että säätely on edelleenkin liian tiukkaa ja koska luonnonmukaiset torjunta-aineet ovat vähemmän tehokkaita kuin perinteiset kemialliset aineet, syntyy ongelma. Ajatellen nimenomaan viljelijöitä ja tuottajia, myöskin heidän kannaltaan tilanne on ongelmallinen nimenomaan tehokkuuskysymyksen vuoksi. Kestävän kehityksen periaate on tärkeää, kun pyritään suosimaan luomuviljelyä ja luomutuotantoa, ja sen vuoksi luonnonmukaisten torjunta-aineiden käyttö olisi toivottavaa. Jos ajatellaan äh, tämänhetkistä äh, tilannetta, sekä EFSA että, EFSA että äh, valtuuskunta eri jäsenmaista on laatinut tätä lainsäädäntöä. Se koskee myöskin auktorisointi- ja lupamenettelyä ja sen toteuttamista käytännössä. Siihen olisi syytä pureutua. Thank you very much. Kiitos paljon. Onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Delain. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että monissa aikaisemmissa puheenvuoroissa vastustettiin erityisesti kemiallisia ja kasvinsuojeluaineita. Tässä keskustelussa käydään, käsitellään asiaa pikemminkin ikään kuin dogmeina kuin käytännönläheisenä asiana. Viitattiin myöskin petrokemian teollisuuteen ja suurteollisuuteen. On oltava kuitenkin varovainen ja pyrittävä siihen, että nämä luonnonmukaiset vähäriskiset torjunta-aineet eh, täyttävät myöskin tehokkuuskriteerit. Eh, kriteereitä ei ole edelleenkään riittävästi määritelty. Eh, lisäksi mielestäni tutkimustoimintaa on kannustettava todella reippaasti, jotta tällaisia luonnonmukaisia torjunta-aineita saadaan eh, markkinoille. Meidän on muutenkin pyrittävä löytämään ratkaisu ja, vaihtoehtoja perinteisille kemiallisille eh, torjunta-aineille. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden olisi harjoitettava tiivistä eh, tiedonvaihtoa asian Kiitos paljon ja nyt Ah, anteeksi, edustaja Baltso seuraavaksi. Kiitos. Nyt vasta pyysin puheenvuoro, koska mielessäni mielen nousi kysymys, jonka haluan esittää. Jos me haluamme suojella ympäristöämme kasvihuonekaasuilta, on, tämä on niin tärkeä asia, että meidän täytyy tukea sellaista teknologiaa, joka on sellainen, että se välttää tällaisten kaasujen syntymistä, mutta silloin on se kysymys siitä, että jos ihmisten terveyden, haluamme suojella ihmisten terveyden suojelusta, silloin on, onko jokin este Euroopan unionin säädösten puitteissa niin, että täytyisi käyttää sitten eh, myöskin tällaista yhteisön tukijärjestelmää näiden haittojen estämisen, leviämisen estämiseksi. Kiitos paljon. Onko muita kysymyksiä komissiolle biologisista vähäriskisistä torjunta-aineista? Ilmeisesti ei. Joten komissio saa nyt mahdollisuuden vastata. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Komissio on iloinen tästä keskustelusta ja myös tästä aloitteen sisällöstä. Olemme täysin tietoisia näistä huolenaiheista, jotka otettiin esille muutamien kollegoiden tai edustajien puheenvuoroissa. Kuten tiedätte, muutamia toimia on jo aloitettukin. Ne ovat meneillään jotta voitaisiin vastata näihin huolenaiheisiin ja jotta voitaisiin tätä prosessia nopeuttaa. Ensiksi haluaisin muistuttaa nykyisen lainsäädännön perusperiaatteesta. Aineiden hyväksyminen, joita aiotaan käyttää torjunta-aineena, oli kyse sitten synteettisistä tai biologisista aineista, on mahdollista vain sitten, kun nämä aineet on arvioitu riskiensä kannalta. Järjestelmä ei riskiarvioinnissa erottele biologisia tai synteettisiä aineita. Tämä saattaa selittää sen, miksi prosessia pidetään pitkänä ja hyvin vaativana ja kalliina. usein biologisia tuotteita tuovat markkinoille juuri pienet yritykset. Kuten sanoin, näissä arvioinneissa ei erotella synteettisiä ja biologisia torjunta-aineita, mutta meillä on eri tietovaatimukset näille kahdelle eri aineryhmälle. Vasta sitten, jos saadaan myönteinen riskiarviointi tehtyä, niin vasta sitten aineet voidaan luokitella vähäriskisiksi. Aineet, lainsäädännössä ei määritellä pelkästään vähäriskisiä aineita, vaan myös perusaineita, basic substances, ja sitten on iso ryhmä synteettisiä ja muita aineita. Jälleen kerran tämä luokittelu, eli vähäriskiset torjunta-aineet, ei erota tai erottele biologisia ja synteettisiä torjunta-aineita. Eli tämä on lain, eli nykyisessä lainsäädäntöjärjestelmässä sekä synteettisiä torjunta-aineita että biologisia torjunta-aineita voidaan pitää riskisinä torjunta-aineina. Olemme nyt hieman hämmentyneitä tämän päätöslauselman esityksen sanamuodon takia, sillä tässä puhutaan biologisesta vähäriskisestä torjunta-aineesta, sillä, sillä sitä kategoriaa meillä ei ole. Ja sitten myös tämä suullinen kysymys, joka hyväksyttiin tänään, ja tämä teksti, joka on nyt tässä keskustelun, nyt keskustelun kohteena, siinä viitataan vain vähäriskisiin torjunta-aineisiin ja tietyihin alueisiin, joilla vähäriskisten torjunta-aineiden pitäisi olla ensisijaisia. Päätöslauselma esityksessä luotellaan useita toimia, myös heti toteutettavia toimia, joita pyydetään komissiolta, jäsenvaltiolta ja kasvinsuojeluvirastolta – jotta vähäriskisiä, biologisia vähäriskisiä torjunta-aineita saataisiin tuotua markkinoille nopeammin. Useat niistä, ja tämä myös mainittiin, useat näistä toimista ovat tällä hetkellä meneillään. Hollannin puheenjohtajakauden aikana me kävimme keskustelun jostakin näistä näkökohdista, jotka täällä mainittiin, ja puheenjohtajakauden aikana meitä pyydettiin toteuttamaan suunnitelmaa, jolla pystyttäisiin edistämään kestävää kasvin, torju, kasvinsuojelua. Nämä ovat toimia, jotka on aloitettu nykyisessä, nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa, ja niitä on paljon. Tällä hetkellä me tarkistamme kriteereitä, joilla luoki, joiden perusteella luokitellaan aineet vähäriskisiksi. nämä kriteerit hyväksyttiin lainsäädännöllä vuonna 2009. Ne eivät välttämättä sovi kattamaan kaikkia biologisia vähäriskisiä torjunta-aineita. Eli me siis olemme uudistamassa näitä kriteereitä. Luonnos on jo valmistettu. Tässä luonnoksessa selvennetään useita kohtia ja lisäksi sanotaan, että mikroorganismit, feromonit ja jotkin virukset, niitä voidaan pitää vähän riskisinä torjuntoaineina. Tämä luonnos on nyt käymässä läpi palauteprosessia ja sen jälkeen, eli siis tällä hetkellä julkisia kulmia käytetään ja sitten pidetään äänestys. Tämä luonnos on tehty tiivissä yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa, ei pelkästään maatalousalan toimijoiden kanssa, vaan myös kansalaisjärjestöjen kanssa, viljelijöiden järjestöjen kanssa. Ja sitten pysyvässä komiteassa toivottavasti saamme tämän nopeasti menemään läpi. Tämä on yksi niistä tärkeimmistä toimista, jotka, joita on suunniteltu. Ja tämä tietysti tulee myös parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Toinen toimi, jolla nykyisessä lainsäädäntöpuitteissa yritämme parantaa vähäriskisten torjunta-aineiden saatavuutta, on se, että tällä hetkellä on paljon torjunta-aineita, jotka mahdollisesti voisivat olla vähäriskisiä, jotka hyväksyttiin kymmenen vuotta sitten, silloin kun näitä kriteereitä ei vielä ollut olemassa. Ja nämä toraineet ovat nyt aivan samalla tasolla kuin perinteiset synteettiset torjunta-aineet. Torjunta-aineita on markkinoilla jo paljon, ja nämä luvat ollaan nyt uusimassa lupa-aika on 10 vuotta. Meillä on uudistamisohjelma ja uudistamisohjelmassa annamme etusijan niille aineille, joiden kohdalla komissio yhdessä asiantuntijoiden kanssa on arvioinut, että aineessa voisi olla kyse vähäriskisistä aineista. Eli nämä aineet saavat etusijan ja saavat hyödyn lainsäädännön säännöksestä, jotka koskevat riskisiä torjunta-aineita, jotta voidaan siirtymäaika ylittää uudistamiseen asti, sillä täytyy sanoa, että tämä riskiarviointi on todella yksityiskohtainen, se vaatii aikaa, mutta jotta siis tämä siirtymäaika saataisiin hyvin ylitettyä, me harkitsemme, että loisimmeko ei-sitovan luettelon mahdollisesti vähäriskisistä torjunta-aineista, jonka perusteella ainakin jäsenvaltiot voisivat priorisoida riskiarviointiprosessinsa vapaaehtoiselta pohjalta. Silloin näitä tunnistettuja aineita voitaisiin edistää. Toinen toimi, joka ei ole lyhyen aikavälin toimi, mutta kuitenkin te viittasitte myös siihen, että näiden torjunta-aineiden vaikuttavuus on usein alhaisempi kuin synteettisten torjunta-aineiden tehokkuus. Eli Euroopan kasvinsuojeluvirasto, johon ei kuule pelkästään EU-jäsenvaltioita, vaan myös Välimeren valtioita ja Itä-Euroopan valtioita. Tämä taho on laatimassa tällä hetkellä uusia suuntaviivoja, joilla voitaisiin paremmin arvioida vähäriskisten torjunta-aineiden tehokkuus. Nämä saadaan ensi vuoden loppuun mennessä aikaiseksi. Täällä puhuttiin paljon refit-prosessista, siis että me, me olemme päättäneet käydä koko torjunta-aineen lainsäädännön läpi refit-prosessin kautta. Emme halunneet fitness checkille toimintatarkastusta. Refit-prosessi, jälleen kerran etenemissuunnitelma tätä varten on nyt julkisessa kulmisprosessissa meneillään. voimme siis hyväksyä etenemissuunnitelman, jos saamme oikeanlaiset kommentit. Otamme myös huomioon, että haluttaisiin määritelmä tällaiselle biologiselle torjunta-aineelle. Sen olisi osa tulevaa lainsäädäntöä, sillä tällä hetkellä olemassa olevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä tällaisesta kasvinsuojeluaineiden kategoriasta. Toivottavasti onnistuin nyt selittämään teille, että teemme aktiivisesti töitä näiden aineiden eteen ja toivottavasti tuloksia saadaan ensi vuoden alussa, mutta pääperiaate on se, että aineesta on tehtävä riskiarviointi, oli aine sitten biologinen tai synteettinen – aineen on siis läpäistävä riski arviointi menestyksekkäästi, jotta ainetta voidaan pitää terveellisenä ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle. Kiitos vastauksista. Nyt varmaankin voimme keskeyttää valiokunnan kokouksen puoli kuuteen asti, sillä puoli kuudelta meillä on viimeinen esityslistan kohta, nimittäin keskustelu Daniel Kaleja Crespon kanssa kestävän kehityksen tavoitteista. Eli keskeytämme kokouksen ja aloitamme uudelleen puoli kuudelta.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

Dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvä pääjohtaja, olemme odottaneet, mutta nyt on aika aloittaa kokous. Seuraavana esityslistalla on keskustelu ympäristöasioiden pääosaston pääjohtajan Daniel Kaleja Crespon kanssa – kestävän kehityksen tavoitteesta komissio hyväksyi 22. marraskuuta suuntaantavan paketin EUn täytäntöönpanosta, joka koskee kestävän kehityksen tavoitteita. Tässä paketissa on kolme tiedonantoa, mutta ehkä on parempi kuunnella suoraan alustusta pääjohtajalta, mitä on nyt siitä, mitä nyt on odotettavissa. Voin vain lisätä, että tänä aamuna koordinaattorien kokouksessa päätettiin laatia valiokunta aloitteen mietintö tästä asiasta. Sitten meidän on jatkettava keskustelua aiheesta lähitulevaisuudessa, mutta nyt annan suoraan puheenvuoron komission edustajalle ja sitten voimme vastata tähän alustukseen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä johdantosanoista. On ilo olla täällä tänään esittelemässä komission tiedonannon päälinjat, joka koskee kestävän kehityksen tavoitteita. Aloittaisin muistuttamalla siitä, että yhdistyneiden kansakuntien puitteissa hyväksytty kestävän tavoitteet vuonna 2000 15 syyskuussa oli eh, virstan pylväs. Ja näin oli siksi, että ensimmäisen kerran meillä oli yhteinen globaali näkemys kestävästä kehityksestä kaikille. Tärkeää oli myös se, että tästä sovittiin niin, että paikka olivat kaikki YK jäsenvaltiot. Ja kolmas syy, miksi pidimme tätä virstanpylväänä, oli se, että tästä pää neuvoteltiin kumppanuudessa kaikkien sidosryhmien kanssa. Näillä tai tällä Western kehityksen agendalla tapahtui muutos vuosituhannen tavoitteista, joka merkitsi kehittyneiden maiden työskentelyä kehittyvien maiden kanssa. Nyt meillä on universaali agenda, jonka tähtää muutoksen, jossa on konkreettisia tavoitteita vuoteen 2030. 17 tavoitetta, 169 niihin liittyvää tavoitetta, jotka kattavat kaikki politiikan alueet köyhyyden poistamisesta, turvallisuuteen kestävään kasvuun ja joihinkin avainympäristökysymyksiin, vesi, kaupunkikehitys, ekojärjestelmät merissä ja metsissä. Että nämä eivät ole pelkästään, tämä on pelkästään yksi päätöslauselma, tämä on poliittinen sitoumus, joka merkitsee toimintaa, tämä oli vain jokin kansainvälinen julkilausuma. Tämä on jaettua vastuuta kansakuntien tasolla, kansainvälisellä tasolla, mutta myös paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Euroopan unionilla on tässä hyvin tärkeä rooli, jotta saatiin aikaan tämä sopimus koska Euroopan unioni on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se on meidän politiikoissamme, se on mukana prioriteeteissamme. Ja me olemme olleet ylpeitä niiden ponnistelujen johtamisessa, jotka johtivat tähän sopimukseen. Haluaisinkin korostaa sitä, että haluamme jatkaa johtavana tekijänä kestävässä kehityksessä, ja siksi tällä kaudella komissio nyt viime viikolla hyväksyi, kuten puheenjohtaja oikein totesi, kestävän kehityksen paketin. Siinä on kolme tiedonantoa. Tiedonanto, joka koskee kestävän kehityksen tavoitteita, eurooppalaista kehityksen eh, kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaista konsensuksesta ja, ja kotonuun jälkeinen agenda, joka koskee Afrikan, Karibian ja Tyynemeren mm, maita. Haluaisin keskittyä puheenvuorossani tässä valikunnassa kestävän kehityksen tiedonantoon, sillä vaikka koko paketti on kattava reaktio ja vaikka komissio katsoi, että sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus olisi yhdessä, minusta on tärkeää kattaa seuraavat askeleet kestävän eurooppalaisen tulevaisuuden osalta. Ja siksi meillä on tämä tällainen kattava lähestymistapa, joka valtavirvaistaa eh, kestävyytyksen tavoitteet osaksi EU-lainsäädäntöä ja myöskin osaksi komission tämänhetkisiä prioriteetteja. Haluaisin aloittaa toteamalla, että lähtöpisteenä on, että Eurooppa ei ole huonossa asemassa vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamista. Nykyiset eu politiikat käsittelevät kaikkia näitä kestävän tavoitteita. Me pystymme jatkamaan johtavana tällä alueella. Ja minun on todettava, että Euroopan parlamentti voi ottaa huomattavan osan kiitoksesta, koska, kiito, koska parlamentin ponnistelujen työn ansiosta Euroopan paremmassa ansemassa kuin se muuten olisi. Kuitenkin, kun meillä on hyviä tavoitteita, hyvä saavutusta ja hyvää edistystä. Näiden tavoitteiden osalta työtä on kuitenkin paljon edessä. On paljon työtä sen varmistamiseksi, jotta nämä pannaan toimeen jotta on keskitettyä toimintaa kaikilla alueilla. Jos emme tee näin, vaikka olemme kehittyneempiä kuin muut alueet, me kohtaamme vaikeuksia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio tiedonannossaan asettaa suunnan, jota pitäisi noudattaa tulevina vuosina. Tämä on tulosta intensiivisestä työstä, jota johti varapuheenjohtaja Timmermans. Hän loi 20 komission jäsenen äh, projektityöryhmän, joka antoi poliittista ohjausta. Ja haluan sanoa, että puheenjohtaja, äh, varapuheenjohtaja Timmermans haluaa jatkaa tuon projektityöryhmän kanssa edelleen, jotta saadaan johdonmukaisuutta kaikilla politiikan alueilla edelleen. Tämä tietysti perustuu nyt sitten äh, todisteisiin perustuvaan politiikan harjoittamiseen, jotta tiedämme missä olemme. Meidän täytyy pystyä tekemään laajempia sopeutuksia, että olemme myöskin televelvollisia parlamentille Euroopan kansalaisille. Parlamentti seuraa, raportoi, tarkastelee edistystä kestävän tavoitteiden osalta EUn puitteissa. Me myös, ajattelen kansainvälisiä kumppaneitamme, raportoimme edistyksestä YK korkean tason poliittisella foorumilla – ajatellen myöskin ympäristöllisiä ulottuvuuksia. Tällä on huomattavaa merkitystä. Me sanomme heti alusta lähtien, että eurooppalaisten näkemys kestävästä kehityksestä merkitsee sitä ei voi elää kunniallista elämää planeetan rajojen puitteissa, ja siinä sopeutetaan vauraus ja tehokkuus kestäviin, rauhallisiin yhteiskuntiin, joissa ovat sosiaalisesti osallistavia, jotka ottavat, kantavat ympäristöllisen vastuun. EU ja ympäristön aki eh, pysyvät tärkeänä ajatellen pitkän tähtäyksen kestävää kehitystä. Haluaisin todeta, että koko prosessi on äärimmäisen mutkikas. On niin paljon tavoitteita, jotka koskevat niin monia politiikan alueita. Se, mitä tässä tiedonannossa pyritään tekemään, on mm, kartoittaa tilanne kaikkien tavoitteiden, kaikkien politiikan osalta ja katsoa, missä ollaan ajatellen tavoitteita. Ja tämä osoittaa, että voimakkaasti pitkälti katetaan säädöksillä ja aloitteilla, jotka koskevat esimerkiksi ympäristöä ja luonnonvaroja. Se myös osoittaa, että tunnustetaan se, mikä merkitys on luonnonvarojen säilyttämisellä ja niiden kestävällä käytöllä, ja ajatellen politiikan tuloksia. Ja haluaisin ottaa esimerkkinä esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan. Yhteinen maatalouspolitiikka, sen tulee keskittyä yhä enemmän kestävään resurssien hallintaan ja myöskin toimiin, jotka liittyvät ilmastoon. Ja näitä täytyy tehdä, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Samoin myöskin yhteinen kalastuspolitiikka, sen täytyy pyrkiä osaltaan edistämään kestävien ekosysteemien säilyttämisen, kestävään kalastuksen, myöskin terveyspolitiikan kautta Euroopan täytyy yhä enemmän eh, tarttua terveysongelmiin, jotka ovat jollain ympäristöyhteys ja myöskin kiertotalous tähtää siihen, että eh, todellinen kasvu ei aiheuta ympäristön heikkenemistä. On tärkeää, että pyritään valtavirtaistamaan kestävyys kaikissa politiikoissa. Tämä on viesti, joka syntyy tästä tiedonannosta, ja tämä on viesti, jonka varapuheenjohtaja Timmermans halusi mukaan kestävyyden täytyy olla johtava periaate kaikessa työssämme, jos me haluamme rakentaa tulevaisuuden lapsille planeetallamme niin, että kaikki hyötyvät siitä. Se, että pannaan toimeen eh, YK 2030 agenda, on yhteinen sitoumus, joka edellyttää kaikkien panosta. Nyt eh, tiedonannossa myös tunnustetaan, eikä tätä pelkästään komissio joudut tekemään, me joudumme harjoittamaan läheistä yhteistyötä parlamentin, Euroopan toimijoiden kanssa – että on voimakas vastuu, joka kuuluu jäsenvaltioille niillä alueilla, joilla niillä on toimivalta. Ja se myös tunnustaa sitoumuksen, joka on yksityisellä sektorilla yrityksillä ympäristötavoitteisiin ja katsoo myöskin, mikä merkitys on vastuullisella yritystoiminnalla, jossa ajattelemaan nimenomaan toimia, jotka liittyvät hallinnollisiin haasteisiin. Yksi tärkeä osa tätä tiedonantoa on se, että työ lisääntyy myöskin kestävässä rahoituksessa. Tehän tiedätte, että YK kehitysohjelma on tehnyt tästä hyvin tärkeän kertomuksen, joka liittyy rahoitusjärjestelmän vihertämiseen. E, tämä on keskeistä tulevaisuudessa vihreää rahoitus, vihreät joukkovelkakirjat, kestävä rahoitus, joka tähtää nimenomaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Miten voimme sitten toimia ajatellen asiaa konkreettisesti? Tässä komissio on todennut, että on Euroopan parlamentin päätösasema ja johon liittyy seuranta, ja te huomaatte, että olemme seuranneet teidän ohjeitanne hyvin pitkälti. On kaksi e, linjaa. Ensinnäkin meidän täytyy ohjata komission toimeenpanotyötä kestävyyskehityksen tavoitteiden osalta vuoteen 2030 pitää asettaa EU, EU 2020 agendan puitteisiin. Tämän asia, josta on keskusteltu. Nyt meillä on Euroopan talouden ohjausjakso, meillä on EU 2020 agenda Meillä on seitsemäs ympäristön toimintaohjelma. Meillä on 2030 kestävän tavoitteet. Miten me varmistamme johdonmukaisuuden kaikkien näiden prosessien kesken? Ensinnäkin välitön vastaus on se, että pyritetään integroimaan kestävän tavoitteet EU 2020-agendaan sikäli kun ne sinne sopivat. Toiseksi meidän täytyy käynnistää työtä, jolla edelleen kehitetään pitkän tähtäyksen visiota vuoden 2030 jälkeen. Joten kumpikin työn linja, niin täytyy olla yhteydessä toisiinsa ja työtä täytyy seurata parlamentissa. Ja tähän liittyy myös se merkitys, joka on monivuotisella rahoituskehyksellä vuoden 2020 jälkeen, koska sen täytyy olla uudelleen suuntautunut niin, että varmistetaan, että EUn budjettipanos menee siihen suuntaan, että saavutetaan EUn pitkän tähtäyksen tavoitteet. 2030 agendan toimeenpano on yhteinen vastuu ja haluan korostaa sitä, miten tärkeää tulee olemaan komissiolle se, että on ehdotuksia, näkemyksiä, teidän ehdotuksianne siitä, miten parannetaan toimeenpanoa. Me tarvitsemme ehdottomasti Euroopan parlamenttia, jotta toimeenpano tapahtuu. Me tarvitsemme myös sitä, että lisätään tietoisuutta kestävyydestä jäsenvaltiossa – ja meidän pitää saada hiljaisuus murtumaan. Komission pyrkinemään tekemään tämän äh, sillä, että 20 komission jäsentä oli mukana tässä työryhmässä, mutta tiedän, että myöskin muut valiokunnat parlamentissa äh, tulevat tarkastelemaan tätä asiaa. Me siis uskomme, että tämä on yhteinen agenda kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, organisaatioille, yrityksille. Me haluamme antaa niille äänen, roolin ja siksi tiedonanto myöskin ehdottaa sitä, että luodaan moni, monenkeskinen sidosryhmien foorumi ja tätä kautta joudumme järjestämään 20. joulukuuta korkean tason konferenssin, jonka jälkeen luomme tämän foorumin. Niinpä haluaisin sanoa, haluan siis vastata kysymyksiin, mutta tämä tiedonanto on vain lähtöpiste älkää odottako, että tiedonannossa on kaikki vastaukset kaikkiin asioihin. Tärkeää on toiminta, joka tätä seuraa. On kuusi tärkeää elementtiä tässä tiedonannossa. Ajatellen prosessia. Komissio aikoo valtavirtaistaa keskeytyksen tavoitteet politiikkaansa ja aloitteisiinsa, mikä on jotakin, mitä joudumme tekemään kaikkien politiikan alueiden osalta. Niistä täytyy ottaa huomioon kolme pilaria, joita kestävässä kehityksessä on sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen. Toiseksi vuodesta 2017 eteenpäin me säännöllisesti raportoimme siitä, miten EU on pannut toimeen näitä keskimentyksen tavoitteita, koska on tärkeää seurata sitä ja katsoa sitä, tapahtuuko edistystä. Kolmanneksi me jatkamme työtä ulkoisten kumppaneiden kanssa siksi, että kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole pelkästään eurooppalainen asia, meidän on osoittava johtajuutta kehitysyhteistyössä muun maailman kanssa. Meidän pitää sitten myöskin kolmeksi panna toimeen 2030 agendaa yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa. Annan esimerkin tästä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kestävä tuotanto ja kulutus. Tämä on kiertotalouden paketti, ja se on asia, josta työtä on paljon käynnissä myöskin Euroopan parlamentissa. Viidenneksi meillä on tämä monen, monenkeskinen sidosryhmien foorumi, josta jo puhuin, jossa tapahtuu vaihtoa parhaista käytänteistä yli sektorirajojen. Ja lopuksi ja vähäisimpänä me tämän rinnalla teemme työtä sen hyväksi, että on pitkän tähtäyksen näkymiä vuoden 2020 jälkeen. Ymmärrämme, että tämä on ensimmäinen askel, on paljon työtä tulossa, mutta uskomme, että kestävän kehityksen paketilla komissio saa maailman ja talouden paremmalle linjalle, saa uutta uusia näkymiä kansalaisille. Odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne, teidän reaktioitanne. Me tiedämme, että parlamentti parlamentti on yhtä mieltä korkeista tavoitteista, äh, kestävän kehityksen tavoitteiden agendasta. Kestävä kehitys on eurooppalainen asia, mutta haluaisin myöskin todeta, että me pitäisimme kovasti arvossa sitä, että voisimme kuunnella teidän ehdotuksianne ja eri mm, kenties on asioita, jotka teidän mielestä eivät ole riittävästi katettuja, tai missä te odotatte, että kunnianhimon tasoa pitäisi nostaa, jos sitä siellä ei ole, miten me voisimme integroida yritysyhteisön, miten voimme harjoittaa yhteistyötä muiden instituutioiden kanssa. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, joita komissio nyt haluaa saattaa keskustelun kohteeksi tiedonannolla. Käymme keskustelua myös jäsenvaltioiden kanssa ja voin vakuuttaa, että meidän pitäisi pystyä, olen luottavainen sen suhteen, että pystymme saman aikaan osallistamaan prosessin niin, että viime kädessä voimme olla menestyksekkäitä. Tämä on kenties kaikkein suurimpia haasteita, jotka on edessämme, että saamme kunnianhimoisen vuoden 2030 kesämekityksen tavoitteen agenda, koska se on ratkaisevan tärkeää kansalaisten tulevaisuudelle ja planeettamme tulevaisuudelle. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt voimme aloittaa kollegoiden puheen vuorokierroksen. Edustaja Ajuso. Kiitokset äh, puheenjohtaja, niin ikään kiitokset äh, pääjohtajalle siitä, että hän tänä iltapäivänä saapui äh, selvittämään meille komission tiedonantoa. Haluan esittää onnittelut komissiolle sen kunnianhimoisesta suhtautumista näihin tavoitteisiin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä Eurooppa voi mielestäni saavuttaa nämä tavoitteet. Perusta on jo olemassa, esimerkiksi kiertotalous, päästöjen vähentäminen ja niin edelleen. Minä henkilökohtaisesti tuen tätä ehdotusta, komission tiedonantoa, ja olen varma siitä, että valiokunta – tulee olemaan paras mahdollinen liittolainen tämän asian yhteydessä. Ja niin ikään toivotan tervetulleeksi sen ohjelman, joka komissio meille esitteli. Kaikkien näiden tavoitteiden seuranta on myöskin äärimmäisen tärkeää. Ja viimeinen e, kysymys, joka liittyi yritysmaailman linkittämiseen tähän hankkeeseen, on kiinnostava. Uskoakseni se on mahdollista, jos yritysmaailma näkee omien etujensa ja intressiensä toteutuvan tässä ohjelmassa, erityisesti ympäristöasiassa. Ajattelen nyt vaikkapa teknologiaa ja sen kehityskulkuja. Olen kuitenkin huolestunut joistakin seikosta ja, ja toivonkin pääjohtajalta kommenttia. Nimittäin minua huolestuttaa muu maailma. Euroopan unionissa, Euroopassa on jo tehty valtavasti ponnisteluja eri taloudellisten sektoreiden eh, saralla, mutta eh, sen sijaan muualta maailmasta saamme kuulla sinänsä eh, kauniita ajatuksia ja hienoja sanakäyteitä, mutta teot eivät ole samalla tasolla kuin Euroopan unionissa. Me haluamme siis linkittää ja integroida myöskin yrittäjät äh, ja yrityssektorin äh, tähän hankkeeseen. Toisaalta kuitenkin äh, yrittäjät ja yritysmaailma joutuu kamppailemaan suurten haasteiden kanssa, koska muu maailma välttämättä noudata samoja sääntöjä. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi Yhdysvaltoja, joka ei nähtävästi halua sitoutua sopimuksiin, joita on valmisteltu ja, ja kaiken kaikkia rajoituksia asetetaan entistä enemmän ja tukea on vaikea nähdä tässä visiossa. Nyt haluaisinkin kysyä sitä, millä tavoin me pystymme painostamaan yritysmaailmaa tulevan mukaan tähän yhtälöön, jos muu maailma ei tätä tue. Thank you very much. Now, Mr. Kiitos seuraavaksi edustaja Brandon. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys ilmastonmuutoksesta. Missä määrin ajattelet, että tämä politiikka, jota on ehdotettu, on ilmaston muutoksen kannalta oikeanlaista, sillä ilmastonmuutos kehittyy nopeasti, sellaiset välineet, jotka toimivat nyt, eivät välttämättä toimi 10 tai 15 vuoden kuluttua. Ennen kuin olin Euroopan parlamentin jäsen, tein töitä Christian Aidille, joka on yksi kehityspoliittinen järjestö. Christian Aid oli yksi ensimmäistä järjestöistä, joka teki myös töitä ilmastonmuutoksen torjunnan parissa. Me teimme niin, koska yksi kumppanijärjestömme kehitty, kehitysmaasta teki meille selväksi, että ilmasto muuttuu ja se muuttuu sillä tavalla, että se vahingoittaa etenkin kehitysma- äh, köyhiä ihmisiä. Christian Aid teki tällaisen, loi tämmöinen kampanjan, joka tavoitteena oli köyhyyden poistaminen. Ja sitten tämä kumppani sanoi, että no, köyhyyden poistamisen voi unohtaa, jos ilmastonmuutos etenee näin. Kysymys kuuluu, miten valtavasti ilmastonmuutos vai, äh, vaikuttaa kehitysmaissa. Nekin, jotka eivät tällä hetkellä ole köyhiä näillä alueilla, saattavat joutua köyhyysloukkuun. Eli ilmastonmuutoksen torjumisen oikeanlainen politiikka on keskeistä. Eli ensimmäinen kysymykseni kuuluu, minkälaista ilmastonmuutoksen torjumaisen tähtävä politiikka tässä on. Ja lisäksi metsätalous sekä eteläisellä että pohjoisella pallonpuoliskolla olisi tärkeää. Yhä enemmän ymmärretään se, miten hyödyllistä ja tärkeää metsätalous on ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja tässä puhun siis sekä että metsätaloudesta eteläisellä että pohjoisella pallonpuoliskolla. Uutta metsää kaikilla alueilla pitäisi kyllä luoda ja on myös enemmän tietoisuutta siitä, että myös suo- ja turvealueita pitäisi suojella, sillä usein joillakin maailman alueilla turve maahan tallettunut hiilidioksidin määrä on valtava, joten turvealueita pitäisi suojella. Ja tästä pääsenkin kolmanteen aihealueeseen, nimittäin metsä- ja maatalous. On tiedostettu, että käytännöt, joita käytettiin sekä eteläisellä että pohjoisella pallonpuoliskolla vielä 50 tai 100 vuotta sitten, ehkä niihin käytäntöihin pitäisi palata, sillä ne ovat ilmaston kannalta tehokkaita. Ehkä pitää käyttää vähemmän lannoitteita. Lannoitteethan ovat hyvin riippuvaisia fossiilista polttoaineista tuotannossaan. Joten jos sekä pohjoisessa että eteläosassa voidaan käyttää vähemmän lannoitetta, se olisi hienoa. Eli siis maa- ja metsätaloudella on tärkeä roolinsa. Ei ehkä ole muodikasta palata käytäntöihin, joita käytettiin 50 tai 100 vuotta sitten, mutta jos se on hyväksi ympäristölle ja hyväksi ilmastonmuutoksen torjumiselle sekä hyväksi vähäosaisille ihmisille, niin silloin meidän pitäisi kyllä tähän toimeen tarttua. Eli siis onko tämä politiikka ilmastonmuutoksen kannalta oikean laista ja tulevaisuuden kestävää? Entä metsätalouden rooli ja entä sitten metsä- ja maatalouden rooli? Nämä ovat ne kolme kysymystä minulta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gerbrandi. Sir, Mr. Chairman and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Krespoli siitä, että hän on täällä tänään. En halua nyt loukata häntä, mutta olisin mieluummin nähnyt täällä komission sen Timmermansin, koska hän on se, joka johtaa tätä hanketta. Ja kun hän oli ympäristövaliokunnassa vuosi sitten maaliskuussa, hän katsoi, että kestävän tavoitteet olivat äärimmäisen tärkeitä hänen yleisen vastuunsa täyttämiseksi siltä osin, kun hän vastaa kestävästä kehityksestä, ja tämä on sitten se, mitä olemme saaneet. Minä olen hyvin pettynyt näihin asiakirjoihin, jotka viime viikolla esiteltiin. Ensinnäkin siksi, että jos vertaa aiempia vuosituhannen tavoitteita kestävän kehityksen tavoitteisiin, yksi elementti on erittäin tärkeä. YK nimittäin tunnustaa tosiasian, että kestävä kehitys on ennakkoehto köyhyyden torjumiselle ja köyhyyden lopettamiselle – kuten Paul Brennan sanoi, ilman että torjumme ilmastonmuutoksen on harhaluulo, että voidaan lopettaa köyhyys. Sama koskee myöskin e, biologista monimuotoisuutta ja ekojärjestelmiä. On monia kysymyksiä, kalastus, e, veden laatu, kaikki, minkä puolesta me taistelemme tässä valiokunnassa, ovat ehtoja köyhyyden torjumiselle. Ja tämä on yksi pääviesteistä kestävän kehityksen tavoitteista, eli että tunnustetaan se, miten tärkeää kestävyyden tunnustaminen on, jotta voidaan antaa kaikille eh, seitsemälle tai hiukan useammalle miljardille ihmiselle planeetallamme. Joten suuri lupaus Timmermansilta ja muilta komissiosta oli se, että näiden keskimierityksen tavoitteiden muuttuminen eurooppalaisiksi eurooppalaiseen versioonsa olisi tärkeää ohjeena meidän politiikalle, meidän että ne varmistaisivat politiikan kestävyyden. Rehellisesti katsottuna se, mitä meillä nyt on jonkinlainen ö, yhteenveto siitä, mitä jo nyt olemme tekemässä, ainoa muutos on se, että, että nyt ne vain asetetaan siihen järjestykseen, kuin kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät. En näe mitään uutta, paitsi että puhutaan kahden komission jäsenen projektiryhmästä. Kysyisinkin vain, ketkä komissiojäsenet eivät kuulu tähän projektiryhmään. Siis kahdeksan komission jäsentä, joilla ei ole mitään tekemistä näillä näkymin kesävietyksen tavoitteiden kanssa, niin kysyisin, keitä he ovat. Ja no ne vitsit sikseen. Me olemme uskoakseni nyt luomassa tällaisen byrokraattisen sirkuksen sen välttämiseksi, että e, tekisimme välttämättömiä poliittisia päätöksiä tai jotakin muuta. Kestävän kehityksen tavoitteet 14 ja 15, ne liittyvät kumpikin biologisen monimuotoisuuteen, elämä vedessä ja elämä maalla. Miten me voimme varmistaa sen, että Eurooppa saa tuloksia näissä aikaan, jos komissio ei pysty edes päättämään, pitäisikö meidän pitää kiinni nykyisestä biologisen monimuotoisuuden lainsäädännöstä, jota on olemassa miksi Habitat-direktiivi. Odotamme edelleen päätöksiä. Lähetimme kirjeen Junckerille ja saimme vastauksen, joka oli melkoinen pettymys. Mikä on komission auktoriteetti siinä, että se lupaa siitä, että asiat muuttuisivat, kun näemme päivittäin, että komissio ei saa aikaan tuloksia – kestävän kehityksen kysymyksissä. Ja seitsemäs ympäristön toimintaohjelma oli paljon kunnianhimoisempi. Ja nämä tiedonannot, kun nämä tiedonannot kestävästä kehityksestä ja kestävän kehityksen tavoitteista, olemme nähneet hyvin kriittisen raportin tilintustuomioistumelta, eh, joka koski ilmastopolitiikkaa, jossa katsottiin, että mit, tietyt sektorit eivät saa aikaan minkälaisia tuloksia 20 prosentin leikkauksessa, jotka liittyvät nimenomaan ilmastopolitiikkaan. Tämä liittyy siis päivittäiseen elämään. Kysymys Phil Hoganille budjettiin valintavaliokunnassa tänään aiemmin oli se, että kysyin maatalouden sektorista ja kestävästä kehityksestä – ja hän sitten vastasi, että pitää vain odottaa seuraavaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistumista, eli siis seitsemän vuoden kuluttua, että siinä kun on saanut tulokset. En huomaa, että tässä olisi mitään kiireellisyyden tunnettakaan. Olen hyvin pettynyt. Ja sitten konkreettinen ehdotus. Meillä on ollut kestävyyskriteerejä äh, tässä talouden äh, ohjausjaksoprosessissa, mutta se on nyt poistettu. Nykyinen komissio poisti sen. Tuodaanko ne takaisin? koska ne vastaavat täysin kestävän kehityksen tavoitteita ja olisi hyötyä siitä, että ne palautettaisiin. Muut yksityiskohdat säästän parlamentin oma mietintöön tästä asiasta, mutta minusta komission todella pitäisi nyt hiukan lisätä ponnistuksia tulosten aikaansaamiseksi jopa YK suuntaan. Thank you very much. Kiitos paljon. Komissio on varmasti nyt kuunnellut näitä erilaisia kantoja. Tämä on tärkeää, sillä näin voitte ymmärtää, minkälaisia erilaisia kantoja parlamentin sisällä on eri poliittisten ryhmien välillä. Nyt annan teille, puhe- teille puheenvuoron ja mahdollisuuden vastata. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille jäsenille komissio arvostaa sitä, että voimme avoimesti ja rehellisesti puhua, ja teidän kommenttinne ovat kyllä hyvin hyödyllisiä meille. Vastaan ensin Rova Juusolle, joka toi esiin sen, että hän tukee tätä kunnianhimoista tiedonantoa. Ja hänen mielestään äh, valiokunta voi olla äh, hyvä liittolainen. Äh, me toivomme, että näin tapahtuu uskomme, että jatkossa Euroopan parlamentin valiokunnista ympäristövaliokunta tulee olemaan mukana antamaan uutta potkua tälle kestävän kehityksen ohjelmalle. Hän tiedusteli sitä, millä tavoin yritysmaailma saadaan integroiduksi mukaan tähän hankkeeseen. Ympäristöasiat nähdään usein yritysmaailmassa hyvänä asiana eikä päinvastoin. Nimittäin perinteisesti ympäristökysymyksiä tarkasteltiin ikään kuin esteenä. Tänä päivänä taas yritykset näkevät koko liikeideassa ympäristön, kier- kiertotalouden ja tämän tyyppiset seikat myönteisenä asiana, joka parantaa niiden tulosta, joten yksityisen sektorin mukaan tulo on niin ikään tärkeää, vaan samalla tavalla kuin YK on suunnitelmissa. Tämä suunnitelma voikin olla yksi tapa pitää yllä vuoropuhelua myöskin yksityisen sektorin kanssa. Se saadaan ehkä linkitetyksi paremmin mukaan osalliseksi ja toivomme myöskin, kin että voimme käydä vuoropuhelua siitä, millä tavoin parhaita käytänteitä voidaan jakaa ihan samalla tavalla kuin myöskin jäsenmaiden kanssa. Hän esitti myöskin äärimmäisen tärkeän kysymyksen aivan loppuosassa puheenvuoroa. Hän nimittäin tiedusteli Euroopan unionin strategiaa suhteessa muuhun maailmaan. Meillä on siis kolme seikkaa. Ensinnäkin Euroopan unionin strategia, mutta tämän lisäksi myöskin kaksi tiedonantoa, jotka ovat vastaus tähän kysymykseen. Eurooppalainen kehityspoliittinen konsensus. Se pitää sisällään keskeisen muutoksen, joka perustuu kumppanuuteen. Kehityspolitiikkaa on jossakin vaiheessa pidetty jollakin tavoin ikään kuin holhoavana, mutta jatkossa toivomme, että jäsenmaat toimivat transversaalisesti nimenomaan esimerkiksi investointeja ja liikkuvuutta edistävänä toimena, myöskin ympäristökysymyksiä ja ilmastonmuutosta käsittäen nuorten tulevaisuutta silmällä pitäen ja niin poispäin. Tämä kaikki sisällytetään yhteisen äh, toimintamalliin äh, luonnollisesti sillä tavoin, että myöskin kehittyvät maat otetaan mukaan äh, yhteistyön piiriin. Eurooppalainen investointimalli nimenomaan ulkoisia kumppaneita silmällä pitäen yksi avainkysymyksistä kestävän kehityksen mallia on toteutettava nimenomaan niissä maissa, joissa sitä eniten tarvitaan. Myöskin uusi kumppanuus, uudistettu kumppanuus AKT-maiden kanssa vuoden 2020 jälkeen on tärkeä. Monenvälinen lähestymistapa on yksi keskeisistä ajatuksista. Tarkoituksena kuitenkin se, että AKT-maiden kanssa saadaan aikaiseksi uusi puitesopimus, jonka sisälle voidaan ottaa erityiskumppaneita Karibian, Tyynemeren ja, ja, ja Karibian ja Tyynemeren alueelta. Nämä keskeisen kehityksen tavoitteet on kirjattu tiedonantomme. Me tarvitsemme aktiivisia kumppaneita haasteiden toteuttamiseen yhtä lailla Euroopan unionin sisällä kuin myöskin muualla maailmassa. Sitten edustaja Brandonin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että aivan oikeasti että miten tärkeää ilmastonmuutos on Kysyitte, miten kestävä tämä politiikka on ilmastonmuutoksen kehityksen kannalta. Tämä onkin hyvä kysymys. Itse asiassa yksi 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, numero 13, tavoite 13, on se, että mitä tarttua kiireellisiin toimiin ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi. Ja tässä sanotaan myös, että YK on yleispuitesopimus ilmastonmuutoksesta on ensisijainen kansainvälinen hallitusten välinen foorumi, jossa voidaan neuvotella vastauksesta ilmastonmuutokseen. Tämä siis tarkoittaa, että toisaalta meidän pitää panna täytäntöön ilmastosopimusta, noudattaa siis tätä paras, Pariisin historiallista sopimusta ja Marrakeshin sitoumuksia. Meidän pitää saavuttaa nämä tavoitteet, joista on sovittu, mutta samalla meidän on integroitava ilmastonmuutoksen torjuminen kaikkeen muuhun politiikkaan. Se tarkoittaa sitä, että tietysti ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava mukaan eurooppalaisella tasolla ja meillä on kunnianhimoiset vuoden 2030 tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja vihreän energian edistäminen, mutta myös 20 prosenttia EUn talousarviosta pitäisi mennä ilmastotoimiin. Kaikki nämä on siis toteutettava tulevina vuosina, mutta sitten myös toinen elementti, johon käsittääkseni viittasitte. Sanoitte, mitä teemme kehitysmaiden kohdalla, sillä kehitysmaat ovat dramaattisessa tilanteessa ilmastonmuutoksen takia. Pariisin sopimuksessa on sitoumus rahoittaa sadalla miljardilla dollarilla kehitysmaiden toimintaa, siis tukea kehitysmaita tällaisella rahoituksella. Ja tässä on lisäksi myös tärkeitä elementtejä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja ennen kaikkea tässä on kyse myös metsätalouden toimista kestävän kehityksen tavoitteessa 15 on kyse aavikoitumisen torjumisesta, mutta myös ähm, maa ekosysteemien suojelemisesta ja biodiversiteetin ylläpitämisestä. Ja tässä on myös yksi yksityiskohtainen kohta, jossa on kyse kestävästä metsänhoidosta. Eli meidän biodiversiteettistrategiamme, jonka olemme hyväksyneet ei osaan kunnianhimoiset tavoitteet, nimittäin biodiversiteetin katoamisen pysäyttäminen vuoteen 2020. Tässä metsähoidolla on tärkeä rooli, mutta myös maa- ja metsätaloudella, sillä sen rooli on keskeinen. Meidän on tehtävä aktiivisesti, aktiivisesti töitä tämän eteen ja meidän on raportoitava erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen 13 toteuttamisesta, mutta joka tapauksessa siis metsää, metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Eli haluaisin vakuuttaa teille, että nämä kolme aihetta, jotka mainitsitte, ovat kyllä mukana strategiassa. Sitten edustaja Gerbrandi ei ollut, ei ollut kovinkaan tyytyväinen tiedonantoon Pyydän anteeksi, että komission Timmermans ei päässyt paikalle. Joudutte tyytymään minuun. Mutta voin vakuuttaa, että siitä huolimatta, että hän ei päässyt tänään paikalle, hän pitää kestävän kehityksen tavoitteita erittäin tärkeitä, tärkeänä ja todellakin johtaa komission työtä tällä alalla. Sanoitte jotakin hyvin tärkeää. Sanoitte, että kestävän kehityksen tavoitteissa on tärkeä viesti nimittäin se, että kestävä, kestävä kehitys on keskeistä köyhyyden poistamiseksi. Biodiversiteetti, ekosysteemit, eläimistöön liittyvät toimet, ne ovat, voivat olla keskeisiä toimia. Minun mielestäni Euroopan unioni ottaa tämän kyllä hyvin vakavasti. Olemme hyvin aktiivisia ja aloitamme tänä viikonloppuna Kankunissa. Siellä on biodiversiteettikonferenssi. Kaikki puhuvat ilmastonmuutoksesta, mutta kolikon toinen puoli on biodiversiteettikonferenssi. Ja konferenssi pidetään Cancunissa siis tulevina viikkoina. Meidän on saatava aikaiseksi sopimus muun maailman kanssa vahvoista toimista, joilla voimme suojella biodiversiteettiä. Haluaisin vakuuttaa teille ja me haluaisin myös kiittää teitä, sillä te teette meidän kanssamme yhteistyötä te olette myös nähneet, minkälaisia EU-toimia on eläinten suojelmiseksi. Haasteena tässä tiedonannossa on ollut se, että no te sanotte, että tämä on oikeastaan kuin yhteenveto olemassa olevista toimista ja tavallaan olette oikeassa. Tämä tiedonanto on lähtökohta. Me kartoitamme nyt, mikä on nykytilanne, mikä on nyky, nykyisen politiikan tila ja mikä on linkki näiden 17 tavoitteen välillä? Mutta kestävän kehitysten tavoitteiden poliittinen toteuttaminen, eihän sitä voida, voida hoitaa yhdellä tiedonannolla. Tässä tiedonannossa tunnistetaan tavoitteet ja kartoitetaan, mikä on nykytilanne, mutta jokaisen tavoitteen kohdalla toimet seuraavat. Puhuitte esimerkiksi tavoitteista 14 ja 15, ja puhuitte myös Natura 2000-ohjelmasta. Ensi viikolla komission kollegio keskustelee Natura 2000-direktiivistä. Puhemies Schulzhan on lähettänyt puheenjohtaja Junckerille kirjeen. Käymme siis suuntaan antavan keskustelun ja sitten saadaan suosituksia. Ja biodiversiteetin kohdalla meidän on hyväksyttävä strategia. Lisäksi esitämme energiaunionitiedonannon, joka liittyy myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, esimerkiksi niihin tavoitteisiin, joissa puhutaan ilmastonmuutoksesta, tai tavoitteeseen seitsemän, jossa puhutaan kohtuuhintaisesta ja luotettavasta energiasta kaikille. Eli tämän paperin pohjalta siinä ei ole kyse siis suoraan konkreettisista toimista, mutta sitä katsotaan pohjana konkreettisten toimien määrittelylle. Komissio jatkaa työtä energiaunionin kohdalla, ympäristön suojelun kohdalla, kiertotalouspaketin kohdalla ja niin edelleen. Meidän on myös nähtävä ja aivan oikein mainitsit tuon seitsemännen ympäristötoimintaohjelman. Miten se voi täyttää tehtävänsä ja mitä aiomme tehdä No tästä kohdasta haluaisimme jatkaa keskusteluita parlamentin kanssa, jotta näkisimme, mitkä ovat teidän suosituksenne, sillä tämä on tietysti varmistettava. Ja sama pätee myös EUn talouden ohjausjaksoon. Kysyitte, onko kestävä kehitys kriteerinä EUn talouden ohjausjaksossa. Vastaus meidän mielestämme on se, että kun vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty. Ne on valtavirtaistettava kaikkeen EUn politiikkaan ja tämä pätee myös EUn talouden ohjausjaksoon. Meidän on osoitettava, että edistymme asiassa. Eli kuoresta Gerbrandin kommentteihin sanoisin, että katsotaan voimmeko parantaa tiedonannon eri osia. Joistakin olitte sitä mieltä, että ne eivät ole tarpeeksi vahvoja. Eli prosessista olemme samaa mieltä ja sisällöstä voin vaan sanoa, että on tärkeää, että olemme kunnianhimoisia. Tämä on ehkä tärkein haaste, joka EUlla ja kansainvälisellä yhteisöllä on edessään tulevina vuosina. Toivomme, to, toivomme todella, että voimme tehdä yhteistyötä tämän parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa toivomme, että pystymme parantamaan edelleen tiedonannon elementtejä niissä kohdissa, joissa te olette sitä mieltä, että voisimme mennä pidemmälle. Ja voimme parantaa myös prosessia, sillä olen sitä mieltä, että on tärkeää sopia tehokkaasta prosessista, joka takaa sen, että on johdonmukaisuutta eri toimien välillä. Odotamme innolla keskusteluiden jatkuu, jatkumista. Odotamme innolla teidän aloitteitanne ja valiokunta-aloitteesta mietintöä arvostamme myös sitä, että tämä valiokunta ja muut valiokunnat tekevät yhteistyötä, sillä muutkin valiokunnat tekevät aktiivisesti töitä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Ja sitten nämä kahdeksan komission jäsentä, jotka eivät ole projektitiimissä, tarkistan asian ja kerron teille ja ehkä komission jäsen Timmermans pyytää heidätkin osallistumaan, että kaikki 28 komission jäsen saadaan mukaan. Kiitos paljon vastauksista ja kiitos, että olitte täällä tänään. Nyt voimme tältä päivältä lopettaa kokouksemme. Aloitimme tänä aamuna yhdeksältä koordinaattorin kokouksen, kokouksella päivä on ollut pitkä. Seuraava kokous pidetään 8. joulukuuta. Kiitos paljon ja näkemisiin.